Good morning to you all. I... Hyvää huomenta päivää kaikille. Eiköhän olisi syytä aloitella. Edokkaamme varsinkin herra Brennenmaiker, on jo tässä odotellut aika pitkään. Olemme muutenkin jo myöhässä. Olen pahoillani omasta ja valiokuntani puolesta. Eikö olisi syytä aloittaa kokous? Tämän päivän kokous, kuten olemme tästä kertoneetkin kirjeellä, joka on toimitettu kaikille jäsenille – sisältää yhden tunnin kutakin ehdokasta varten. Meillähän on kuusi ehdokasta, kaikkien kaikkiaan kahdeksasta ehdokkuuden esittäneestä. Tässä on puhemiehistön puolella tehty ehdokkuuden hyväksyttävyyden osalta ja selvitystyöt. Ja nyt meidän tehtävänämme täällä on tarjota kuudelle ehdokkaalle myös tilaisuus esittäytyä niin, että sen jälkeen puolesta vuonna täysistunnossa toimittaa äänestys tietäen myös tarkalleen sen, mitä kaikilla on sanottavanaan parlamentin varten. Me kuuntelemme aakkosjärjestyksessä ehdokkaita Kukin saa ensin alustaa, sen jälkeen saamme tilaisuuden esittää esittelyn jälkeen kysymyksiä. Niitä on jo kirjallisestikin tehty ja vastauksiakin on saatu, ovat kaikki myös asiakirjoissa, jotka on myös toimitettu ja julkaistu. Sen alustuksen jälkeen sitten voidaan täällä esittää kysymyksiä ensimmäinen kysymyskierros, jotta saataisiin jonkinlaista järjestystä tähän, kuuluu koordinaattoreille. Eli kukin koordinaattori kustakin olevasta ryhmästä saa puheenvuoron ryhmien koon mukaan siinä järjestyksessä. Ja sitten seuraavaksi noudatamme periaatetta keskustelua ilman puhujaluotteloa. Katsotaan sitten, kun tässä täytyy kuitenkin ehkä kuulla kaikkia kuutta ehdokastakin. Ennen kaikkea meidän täytyy kunnioittaa ehdokkaita ja jotenkin kuro umpeen tämä myöhästyminenkin. Siitä on vastuu meillä puolestaan. Eipä tässä varmasti muuta lisättävää tarvita. Antaisinkin nyt puheenvuoron ensimmäiselle ehdokkaallemme. Pyydän vielä anteeksi, että aloitamme näin myöhään kuulemisen, mutta varmasti hänelle, kuten muillekin, taataan tämä tunti, jonka olemme luvanneetkin heille antaa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for the opportunity to present. Kiitos eh, puheenjohtaja mahdollisuudesta esitellä ehdokkuuteni. Luonnollisesti voisin käyttää hollantia esittäytyäkseni, mutta oikeusasiamiehenä mielestäni on tärkeää kommunikoida suoraan ja siksi minä esittäydyn englanniksi. On suuri kunnia saada esitellä ehdokkuutteni Euroopan oikeusasiamieheksi vastaamalla kolmeen kysymykseen. Ensimmäinen on, kuka minä olen? Toinen, mitä minä edustan? Ja kolmas, miksi minä olen ehdokas? Ensimmäinen kysymys, kuka minä olen? Viimeisen 30 vuoden aikana minä olen kerännyt paljon kokemusta tuomarina, vetoomus, oikeusistuimen puheenjohtajana ja olen myös neuvotteluasiantuntija, asiantuntija myös riidan ratkaisussa. Olen ollut kahdeksan vuotta Alankomaiden oikeusasiamies ja parlamentti valitsi minut uudelleen. Ainoastaan Wildersin ryhmä vastusti ehdokkuuttani. Tässä tehtävässäni olen aina toiminut riippumattomasti ja puolueettomasti, joka on myös antanut minulle suuren yleisön, parlamentin ja hallituksen luottamuksen. Ja minua kuvailtiin ei ainoastaan kansalaisten sankarina, vaan myös henkilönä, jolla on paljon tietämystä asioista, joka tekee paljon työtä ja joka on mukava. Ja tässä artikkelissa kukaan ei kyseenalaistanut minun riippumattomuuttani ja sitoutuneisuuttani. Yksinkertainen kieli on minulle hyvin tärkeää. Medioiden kautta olen jatkuvasti läheisessä yhteydessä kansalaisiin. Annan haastatteluita. Minulla on viikoittainen kolumni suurimmassa kansallisessa sanomalehdessä ja olen myös televisiossa lähes viikoittain. Minusta on tullut tuttu naama hollantilaisille. Ja minä lähetän teille sähköpostitse tässä tulevina päivinä muutamia kolumneja. Minun maassani minua pidetään hyvän hallintotavan tavalla mielipiteen muokkaajana. Kansalaisista on tullut yhä tärkeämpiä ja kansalaiset eh, myös luottavat eh, nyt paremmin meidän lähestymistapaamme. Tämä on, eh, koskee myös ilmiantajia. Myös toimittajat ovat luottaneet minuun. Minä olin vuonna 2012 toimittajien tilaisuudessa. Olin siellä pääpuhujana. Ja tutkivien eh, journalistien liitto Haagissa on myös kutsunut minut välittämään prosessissa, jossa pyritään parantamaan avoimuutta julkisella sektorilla. Eli siis eh, tällaisen sovittelun kautta pyrin parantamaan tilannetta. Minä olen eh, tällainen luova innovaattori. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Alankomaiden kansallisesta oikeusasiamiehen eh, virastosta on tullut helposti lähestyttävä kansalaisille ja eh, myös eh, valtion eri virastoille, jotka haluavat parantaa palveluitaan. Ja meillä on nyt käynnissä tällainen suuri projekti, jolla pyritään parantamaan kansalaisille annettavaa palvelua ja pyritään myös vähentämään tuomio tuomioistuimen käsittelyitä. Noin 60 prosentissa kaikista kanteista ei tarvita oikeusjuttua. Ja minä olen tämän koko projektin käynnistänyt. Tämä tällainen ongelmien ratkaisulähestymistapa on myös kiinnittänyt kansainvälistä huomiota. Meillä on yhteistyöprojekteja Tsekin tasavallan kanssa, Romanian, Bulgarian, Viron ja Serbian kanssa – ja myös uusi Englannin, Tanskan ja Ruotsin oikeusasiamiehet ovat kiinnittäneet huomiota tähän. Ruotsin oikeusasiamies ja 12 hänen alaistaan tulivat vierailulle ottamaan oppia käytänteistä. Pari viikkoa sitten minä myös neuvoin Kööpenhaminan kaupunkia siitä, miten heidän pitäisi parantaa palveluitaan kansalaisille. Ja seuraavaksi Ison-Britannian oikeusasiamies henkilökuntineen tulee tutustumaan meidän työhömme, nimenomaan millä tavalla me toimimme ongelmien ratkaisussa. Yksimielisellä äänestyksellä kollegat valitsivat minut myös kansainvälisen oikeusasiamiesinstituutin jäseneksi ja eurooppalaiseksi puheenjohtajaksi. No mitä minä kannatan ja mikä on minun lähtökohtani? Hyvä oikeusasiamies tuo aina hen- ihmisen lähes keskeiseksi. Ja tämä inhimillinen ulottuvuus on usein hallinnossa jäänyt jalkoihin. Minun mottoni on se, että sääntö ei ole, säännöt eivät ole ne kaikkein tärkeimmät. Ja se, että oikeudellista ulottuvuutta yliarvioidaan, ei ole hyvä asia. Samanaikaisesti oikeudellinen osaaminen on luonnollisesti erittäin tärkeää oikeusasiamiehelle, ottaen huomioon kaikenlaiset jutut, joita oikeusasiamies joutuu käsittelemään, ottaa Olaf ja Dalin juttu, avoimuuskysymykset ihmisoikeuksissa. Ja minun mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan oikeusasiamies on ö, lakimies. Ja hänen ei pidä ainoastaan noudattaa henkilökuntansa suosituksia, vaan hänen täytyy olla myös johtaja. Se, että hän on johtaja näissä oikeudellisissa kysymyksissä, se on välttämätöntä, kun luodaan tällaisia, tällaista yleistä koodia hallintovirkamiehille. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ovat liian usein eksyksissä sääntöviidakossa jota, joka on todella tiheä. Herra Diamandoros on ihan oikeutetusti ottanut tämän asian esityslistalle ja minä haluaisin viedä eteenpäin tätä aloitetta eh, minun, jos minut valitaan minun kaudellani. Tämä inhimillisen ulottuvuuden ulottuvuuden mukaanottaminen on erittäin tärkeää. Jos kansalaisilla on ongelma julkisen hallinnon kanssa, eivät he saa apua siitä, että valitusmenettely on pitkä ja hankala. He haluavat konkreettisia ratkaisuja ongelmiinsa. Jos esimerkiksi joku ei saa ajoissa vastausta, heidän täytyisi saada vastaus äh, mahdollisimman nopeasti. Ja jos ei ole mitään perusteluita, antakaa perustelu. Jos ei ole kompensaatiota, antakaa kompensaatio. Oikeusasiamiehen ja eri viranomaisten yhteistyö voi johtaa ratkaisuun samana päivänä tai samana viikkona tai jos välttämätöntä samana kuukautena. Oikeusasiamiehen ei tule olla mikään byrokraatti eh, eikä hänen toimistonsa mikään byrokratian kehto. Toisaalta valitukset voivat myös tuoda tietoa siitä, minkälaisia rakenteellisia ongelmia on olemassa. Oikeusasiamiehelle on tärkeää analysoida näitä ongelmia ja löytää tai tehdä tällainen systemaattinen tutkimus ja pyrkiä sitä kautta aikaan saamaan rakenteellisia parannuksia. Ja tätä kautta toimielimet voivat oppia paljon näistä valituksista. Ja minä olen käyttänyt tätä keinoa ja saanut aikaan paljon parannuksia. Esimerkiksi lain täytäntöönpanossa, kansalaisten osallistumisessa, julkiseen päätöksentekoon, kompensaatio, esimerkiksi varkaustilanteissa ja niin edelleen. Minun toiveeni on, että me käyttäisimme uusia medioita enemmän oikeusasiamiehen virastossa. Sitä kautta voidaan tehostaa yhteyttä kansalaisiin, varsinkin Euroopan nuorempaan sukupolveen kysymys kuuluu myös, äh, mitä valituksia ei tehdä oikeusasiamiehelle. Tässäkin oikeusasiamiehen täytyisi olla avoin. Viimeinen kysymys. Miksi minä olen ehdokas? Minun vaimoni syntyi Tsekkoslovakiassa. Ja vuoden 1968 Prahan kevään jälkeen hän tuli Alankomaihin osittain äh, äh, jatkaakseen elämää. Minulle Eurooppa ei ole mikään todellisuus paperilla, vaan vapaus ja demokratia liittyy Eurooppaan. Ja Euroopan unioni huolimatta näistä kaikista ongelmista on meidän kaikkien tulevaisuutemme. Eurooppa ei ole ainoastaan toimielin tai instituutio, ja minä olen huolissani siitä, että kansalaiset eivät luota Eurooppaan ja sen toimielimiin. Minun viimeisin tutkimukseni Minun viimeisin tutkimukseni löytyy internetistä ja siinä opin, että meidän toimielintemme monimutkaisuus samoin kuin oikeudellinen järjestelmä on, ovat sellaisia, että ihmiset eivät ymmärrä, miksi ne vaikuttavat eh, heidän elämäänsä ja meidän täytyy tätä selittää. Luottamus on minun mielestäni ihan perustavaa laatua oleva asia. Ja luottamus perustuu kahdelle pilarille, avoimuudelle ja oikeudenmukaisuudelle. Avoimuus Toki on erilaisia intressejä, jotka oikeuttavat tätä tiettyä avoimuuden rajoittamista, mutta minusta Euroopan unionin hallinnon pitää olla avointa, jossa on vain hyvin vähän rajallisia salaisuuksia kansalaisille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset haluavat ymmärtää, mitä tapahtuu, ja Euroopan pitäisikin toimittaa informaatiota ihmisille niin, että he voivat ymmärtää. 1049 asetuksen pitäisi olla erittäin korkealla esityslistalla. Toisekseen oikeudenmukaisuus, reiluus. Oikeusasiamiehen täytyy pyrkiä ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan parantamiseen sen vuoksi, että niiden kautta voidaan vakuuttaa kansalaiset siitä, että EU toimii reilulla tavalla. Hallitukset ja koko Eurooppa eivät voi tehdä aina pelkästään positiivisia päätöksiä, välillä ihmiset pettyvät. Mutta siitä huolimatta täytyy toimia sillä tavalla, että kansalaisista tuntuu, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisella tavalla ja silloin he hyväksyvät myös negatiivisia päätöksiä. Avoimuus ja reiluus ovat minulle tärkeitä asioita, ei ainoastaan lakimiehenä ja oikeusasiamiehenä, vaan myös ihmisenä. Ja sen vuoksi minulla olen todella motivoitunut aloittamaan työni oikeusasiamiehenä, mikäli minut valitaan. Kiitos. Thank you to you, Sir Brennan. Kiitos teille, herra Brennmajer. Kiitos selkeästä alustuksesta ja noudatitte myös aikarajaakin. Toivon, että jäsenetkin noudattavat aikarajoituksia. Herra Jaar ensimmäisenä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Herr Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitoksena Brenningmeier. Puheenjohtaja sanoi, että, että on hyvä alku, kun pitää kiinni puheajasta. Ja tehän sanoitte, että te haluatte paremmin ja tehokkaammin hoitaa oikeusasiamiehen tointa. Minulla on tässä nyt viisi kysymyssä pakettia. Kaikkein tärkein paketti, kun nyt tässä on äh, meillä Euroopan parlamentissa keskusteltu hyvin paljon riippumattomuudesta. Haluaisin kysyäkin teiltä, Millä tavalla te määrittelisitte riippumattomuuden? Oletteko te itse mielestäni riippumaton? Missä kulkevat rajat teille? Missä mennään rajojen ylitse? Saatteko te tukea joltain? Ja Euroopan unionissahan meillä on hyvin äh, erilaisia lähtökohtia, mitä tulee oikeusasiamiehen. Meillä on jäsenvaltiota, jossa esimerkiksi Saksassa ei ole ollenkaan oikeusasiamiestä ja taas joissain maissa on hyvin vahva oikeusasiamiehen instituutti. Ja olen kuullut, että joissain maissa nyt käsitellään myös sitä, että oikeusasiamies hänen tulisi olla riippumaton jäsen myös parlamentissa. Ruotsi ja Alankomaat näin haluavat. Olisiko teistä oikein, että oikeusasiamies samanaikaisesti olisi parlamentin jäsen vai ei? Toinen kysymys liittyen teidän ohjelmaanne. Mitkä ovat teille ne kolme kaikkein tärkeintä asiaa, mikäli te olisitte oikeusasiamiehenä, joihin te puuttuisitte? Sitten oikeusasiamiehen näkyvyyteen Euroopan unionissa – te sanoitte jo tästä aika paljon, mutta minä ymmärtäisin sen niin, että pitäisi olla hyvin näkyvä. Ei hän oikeusasiamies ole mikään salainen agentti, vaan hän on siellä kansalaisia varten. Eli millä tavalla te ajattelette, että Euroopan oikeusasiamies voisi paremmin olla julkisesti kansalaisten puolella? Sitten seuraava Kysymyskompleksi liittyy ihmisoikeus, eh, perusoikeuskirjaan. Tämä perusoikeuskirja ei ole mikään perussopimuksen pidennys. Ja olisiko tässä sen vuoksi jokin tehtävä oikeusasiamiehelle? Kysyn tästä sen vuoksi, että vetomusvaliokunnassa on keskusteltu hyvin paljon monien vetomusten yhteydessä kysymyksistä, jotka liittyvät perusoikeuskirjaan. Mutta komissio usein sanoo, että ei tässä nyt ole mikään EUn toimivaltuus edes neuvotella tästä. EUlla ei ole tässä kompetenssia. Ja viimeinen kysymys. Millä tavalla te tulevais, mitä, millä tavalla te mahdollisena tulevana oikeusasiamiehenä aiotte aiotte olla yhteydessä Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaan ja millä tavalla konkreettisesti teette yhteistyötä sen kanssa? Kiitos. Kiitos herra Jaar. Sitten herra Berman, sd puolesta kai. Kyllä. Itse koordinaattori, kun ei ole paikalla. Selvä, kiitos. I would just ask the question. Esittäisin kysymys on herra Berink Mayerilta. Mikä hänestä on suurin ero kansallisten oikeusmiesten ja EU-oikeusmiehen välillä? Ja miten te näette tämän roolin, roolieron? Miten aiotte ottaa huomioon rooliin liittyvän suuremman tehtävän. Siinähän on kuitenkin ero näissä kahdessa, joten haluaisin kuulla teiltä siitä. Thank you. Kiitos, Rova Auken. Kiitos, Herra Brennmeier, kiitos alustuksestanne. Voisin lisätä siihen, mitä Verman jo tivasi, kun puhutte näkyvyydestä. Toivottavasti te tiedätte, että ihan valtava ero täällä, kun ajatellaan sitten oikeusasiamiehen kansallisessa parlamentissa. Minä olin itse ollut Tanskan parlamentissa pitkään ja tiedän, mitkä kuviot siellä on. Onko täällä mitään käsitystä siitä, miten muuta voi tehdä kuin vain toivajattelua? Ja sitten siihen, mitä herra Berman tosiaan tässä äsken ajoi takaa, niin toimielimet, jos niitä täällä kritisoi tässä parlamentissa, ei se ole sama juttu kuin alakomaissa. Onko teillä kokemusta kovista kisoista parlamenttien kanssa, jos te yhtäkkiä olettekin epäsuosittu. Olette seinää vasten, jos ei tulekaan poliittista tukea. Ei niinkään ajatellen mihin puolue se kuuluu, koska se ei tähän kuulu, vaan että saatte sitten tukea. Sitten riippumattomuudesta, kun itsekin siitä puhuitte, että pitäisi noudattaa hyvää, hyvää hallintotapaa, ja riippumattomuuteen liittyen. Ei se ole mikään subjektiivinen tunne vain. Se on selvästi kirjattu hyvään hallintotapaan ja säädökseen. Siitä olen samaa mieltä, ei siitä ole epäilystäkään. Mutta läpinäkyvyys on jatkuva taistelu tässä talossa. Jos ajatellaan oikeusasiamiehen valintaakin, niin, niin se on tavallaan vielä suljetumpaa kuin aikaisemmin. Tämä se on vielä avoimempaa kuin tällä kertaa. Ei se ole mikään helppo juttu että noin vain saadaan aikaan avoimuutta, kun puhemieskin on ehkä sitä vastaan, niin kuin tällä kertaa on nähty. Vetomusvaliokunnassa ehkä ollaan toista mieltä. Te mainitsitte tämän 1049 asetuksen. Tässä on peräänkulutettu jo pitkään hyvän hallintotavankin säädöstä. Ei mitään tiukkaa, mutta kyllä me mielestäni me tarvitsemme ihan kunnon asetusta toimielimiä varten hyvästä hallintotavasta. Ja sitten liittyen vielä avoimuuteen. Mielestäni tässä ei edes vanhaa valmistelukuntaa olla kunnioitettu toimielinten kesken, kun siellä peräkulutettiin laajempaa avoimuutta. Miten tämä saataisiin mukaan tavallaan ihan DNAhan, ehkä tästä tarvitaan geneettistä manipulaatio, että se saadaan niin toimielinten selkankaan iskostettua, että vielä enemmän avoimuutta. ja pikkuinen viimeinen kysymys vielä. Puhuitte paljon siitä, että te olette juristi, niin kuin olettekin, ja ihan pätevä ehdokas siis. Mutta jos meidän nykyinen oikeusamiehemme ei ole mikään juristi, mutta eikö hän nyt ole aika korkealuokkainen ollut, vaikka juristi olekaan. Thank you, Mrs. Kiitos, Rova Aukken. Herra Salavrakos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta ehdokkaalla on erittäin vaikuttava ansioluettelo ja hän osoittaa varsin vakavahenkistä asennetta. Minä tuen oikeusasiamies instituutiota. Kysymyksen liittyy siihen, missä määrin me voimme tehdä tästä instituutiosta tehokkaamman päätöksissään, koska tähän mennessä, niin kuin tiedetään, oikeusasiamiehen päätökset perustuvat toimielinten väliseen kunnioitukseen, mutta mitään juridista velvoitetta ei ole kunnioittaa hänen päätöksiään. Minä haluaisin tietää, Minkälaisia ajatuksia, ehdotuksia ehdokkaalla saattaa olla, jos hän saa tämän tehtävän? Thank you. Kiitos. Herra Chichester. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta päivää, herra Brennmeier. Hauska nähdä teidät täällä. Toivottavasti muistinekin pelaa, niin kuin kirjoitustaitonnekin. Tässä tulee niin paljon kysymyksiä Minulla olisi vielä kolme neljä lisättävänä tähän luetteloon. Ensinnä, noin yleisellä tasolla, kysyisin vähän niin kuin teidän näkemystänne riippumattomana virkamiehenä. Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä, että voitaisiin palauttaa tai ainakin osin palauttaa poliitikkojen asemaa? Voisiko oikeusasiamies siinä jotain tehdä? Tämä ensin. Ja sitten toiseksi, kun mietitte omaa kokemustanne, niin oletteko huomannut, että virkamiehet tai poliitikot ovat enemmän tai vähemmän yhteistyöhaluisia oikeusasiamiehen kanssa? Virkamiehet eivät joudu vaaleihin, kuten poliitikot. Joskus joudutaan vähän painostamaankin virkamiehiä. Ja sitten kolmanneksi, minä olen kiinnostunut miettimään tätä piinapenkkiä, jossa nyt olette tänä aamuna – sellaisena, että voisitte kertoa hiukkasen, minkälainen menettely puolestaan oli aikanaan, kun teistä tuli oikeusasiamies Alankomaissa. Kiitos. Thank you. Kiitos, herra Chichester. Eiköhän nyt anneta vuoro herra, herra Brennenmeierille, jotta hän voi vastata ensimmäisiin kysymyksiin ja sitten toinen kierros. Kiitos. Well, thank you very much for... Kiitoksia kovasti todella innoittavista kysymyksistä. Minä yritän niihin nyt kaikkiin vastata. Mutta en ehkä kyllä pysty sitä noudattamaan ihan aikarajoja. Niin ensimmäinen asia, oikeusasiamiehen pitäisi pystyä pitämään a- a- kiinni aikatauluista. Te esititte kysymyksen oikeusasiamiehen riippumattomuudesta. Minä uskon, että riippumattomuus on erittäin tärkeää ja ehkäpä voisin vastata tähän riippumattomuuskysymykseen yhdessä herra Chichesterin kysymyksen vastauksen kanssa, koska hän kysyi näistä menettelyistä, joita Alankomaissa käytetään, kun nimetetään oikeusasiamies. Alankomaissa tähän haetaan ja sitten on tällainen valintakomitea, jossa tuomioistuimen jossa tuomioistuinten puheenjohtajat tekevät ehdotuksen kolmesta henkilöstä parlamentille candidates on He valitsevat ehdokkaat heidän kyvykkyytensä perusteella sitten jatkossa. Kyse on vain siitä, haluako naispuolisen, miespuolisen oikeusasemien ja niin edelleen. Ja ehkä muitakin kriteerejä on. Minulle tällainen menettelytapa sopii varsin hyvin. Sitten monetkin parlamentin ottivat esille tämän näkyvyyden, joka liittyy nyt oikeusasemiehen tehtävään. Miten voidaan tavallaan saada hänen kasvonsa tunnetuiksi? Miten voi tulla tunnetuksi oikeusasemiehenä yli 500 miljoonalle eurooppalaiselle? suoraan puhuakseni, sama tilanne oli Alankomaissa silloin, kun minusta mies oikeusasiamies. Oikeusasemesta ei kukaan tuntenut ja minulta menikin jonkin aikaa tähän, mutta nyt kyllä kaikki tietävät, kuka mies on, mitä hän edustaa. Minulla on taidot, kokemukset tähän ja tietysti Rova Oken Euroopassahan tämä tilanne on varsin erilainen, mutta jos pystyy kommunikoimaan monilla eri kielillä, ja pystyy olemaan sellainen henkilö, joka pystyy vakuuttamaan tavallista ihmistä, ihmistä puhumaan tavallista selkeää kieltä, jos menee nettiin, jos on YouTubessa, niin silloin kyllä pystyy saamaan näkyvyyttä tälle tehtävälle. Ja tietenkin sekin on tärkeää, että pystyy muuttamaan teknisiä kysymyksiä konkreettiaksi ja selittämään, miksi on tärkeää, että esimerkiksi avoimuus on tällainen tärkeä kysymys ja miksi ihmis, mitä me ihmisoikeuksilla on ja niin edelleen. Mielestäni yksi eduista, joka liittyy oikeusasiamieheen, on se, että hän ei, häntä ei laki suoraan, tai häntä ei liitä suoraan lainsäädäntöön. Hänen tehtävänsä on tärkeänä oikeudenmukaisuus hänen tärkeintä alansa ovat ihmisoikeudet. Ja muutoin tietysti hän voi joskus hyvin perustein perustella sitä, miksi oikeusasiamies on tullut kielteiseen päätökseen sen suhteen, mitä hallinto on tehnyt. Ja tällaisessa tilanteessa on erittäin tärkeää pystyä vakuuttamaan ihmiset asiasta. Ja aloitin sanomalla, että olen välitysoikeuden asiamies ja olen nyt myös riidanratkaisussa mukana. Jos esittää kysymyksen oikeu, tarvitseeko oikeusasiamies enemmän toimivaltuuksia, pitäisikö hän olla valtuutus tehdä sitovia päätöksiä. Minä sanoin, että ei, ei se ole välttämätöntä. Kaikkein vahvin väline, voimakkain väline, joka hänellä on, on oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, mutta hänen argumenttinsa, tapansa viedä asioita eteenpäin ja puolustaa niitä. Eikä sen pitäisi olla pelkkää paperityötä. Hänen pitäisi olla yhteydessä hallintoihin. Minä olen monta kertaa keskustellut hallinnon edustajien kanssa, ja he jopa kääntyvät puoleeni nykyään, tulevat toimistoon ja kysyvät, että, tai kertovat, että heillä nyt on ongelma. Öh, miten voitte auttaa tietyissä kysymyksissä? Ja minun minä olen pyrkinyt vahvistamaan kans- kansallisten luottamusta ja se oli oikeastaan aiheena 2011 vuosikertomuksessannikin ja hallinnot ja poliitikot ovat nyt varsin tyytyväisiä minun näkemykseeni koskien luottamusta. Ja jos minulta kysytte, herra Jager, mitkä ovat kolme kaikkein tärkeintä kysymystä minulle tässä asiassa, niin mielestäni näkyvyys. Pystyä selittämään, vakuuttamaan ihmisille, miksi oikeusasiamies on olemassa, mitä hän tekee. Ja toiseksi oikeusasiamiehen pitäisi toimia ripeästi, vastuullisesti. Ihmiset eivät odota pitkiä prosesseja loppuun asti. Oikeusasiamiehen toimiston ei pitäisi olla, niin kuin sanoin, mikään byrokraattinen elin ja pitää nopeuttaa tapauksia, jos on hyvissä yhteyksissä julkiseen hallintoon. Ja yksi kysymys kuului, onko teidän kokemuksenne mukaista, e, tämän sitten herätysistä, että jotkut ovat enemmän tai vähemmän yhteistyökykyisiä. Ihan oikeassa olette, kyllähän jotkut ovat vähemmän yhteistyöhenkisiä, mutta minun pitää kuitenkin aloittaa yhteistyökykyisimmistä hallinnoista ja poliitikoista, koska he pystyvät saamaan aikaan tämän muutoksen. He voivat osoittaa, mitä tarkoittaa, jos toimii avoimella tavalla, jos toimii oikeudenmukaisesti suunnallisen suhteen. Ja näin minä olen toiminut Alankomaissa. Minulla oli ryhmä innokkaita poliitikkoja ja hallinnon jotka sanoivat, että oikeusasiamies, te teette aivan oikeinta tehtävää. Näyttäkää meillekin tietä ja sitten muutkin voivat todeta, että me haluamme toimia myös samalla tavalla. Tästä pääsenkin kysymykseen, onko selkeä ero kansallisen ja eu oikeusasemien välillä? Tietenkin. Yksi kaikkein tärkeimmistä eroista on siinä, että EU e oikeusasiamies tekee työtä abstraktimmalla tasolla. Eurooppa-oikeus liittyy toimielimiin ja niillä. Se on tavallaan tällainen abstraktimitaso ja tämä tarkoittaa, että suurin osa tapauksista, jotka, liittyvät, jotka liittyy eurooppalaisen oikeuteen, niin taas kansallisen konteksti on kansallisen oikeusasemien tehtävässä erittäin tärkeä ja tällä tavalla kansalaiset voivat peräänkuluttaa oikeuksia, mutta toisaalta olen kuitenkin sitä mieltä, että Euroopassa me voimme tunnustaa joitakin varsin tärkeitä relevantteja kysymyksiä, jotka liittyvät avoimuuteen, liittyvät oikeudenmukaisuuteen, joita oikeusasiamiesten sitten voi käyttää saa välittääkseen viestin kansalaiselle oikeusasiamiehen tehtävästä ja antaa sellaisen tunne, että ihmiset saavat suojaa. Heitä suojellaan myös, Tämä on päätehtävä oikeusasiamiehelle. Hänen pitäisi pystyä tarjoamaan ihmisille sellainen tunne, että heitä suojellaan. Esimerkiksi voidaan ilmiantaa asioita ja kääntyä, kääntyä vapaasta oikeusmiehen puoleen, niin heitä kyllä kohdellaan oikeudenmukaisella tavalla. En nyt haluaisi pitää tätä keskustelua, niin lopetan ehkä tähän, koska taisin vastata suurimpaan osaan kysymyksistä. Niin Arhusin yleissopimus, ai se vielä. Orhusin yleissopimus. Tämä on varsin tekninen kysymys ja oikeusasiamiehen kannalta katsottuna kysymys kuuluu, pitääkö minun oikeusasiamiehenä alkaa tulkita teknisesti Orhusen yleissopimusta vai voinko kertoa näistä perusajatuksista yleissopimuksesta, jotka liittyvät osallistumiseen avoimuuteen. Voidaanko niitä soveltaa tähän työhön? Ja tällä saralla uskon, että toisaalta voin ottaa käyttöön periaatetta tästä sopimuksesta, mutta toisaalta ei ole mitään rajoituksia oikeusasiamiehelle sikäli, että hän voi antaa hyviä syitä joissakin tapauksissa siitä, että tarvitaan tarvittaisiin avoimuutta. Ja jopa, jos jopa parlamentin puhemieskin vastustaisi avoimuutta, niin kuin te taisitte sanoa, niin mielestäni aina ei ole välttämätöntä alkaa tapella. Tietenkin minä tiedän, että politiikka on joskus rajua peliä, mutta toisaalta välittäjänä, neuvottelijana minulla on sellaista, sellainen, sellaista kokemusta, että voi kyllä saavuttaa tavoitteensa ihan ystävällisestikin ilman, että tulee mitään yhden, yhteenottoa. Kiitoksia kovasti. Sitten toinen kierros. Herra Cashman. Thank you, Madam President. Good morning, Mr. Kiitos. Hyvää huomenta päivää, herra Brenvajan. Olen paljon eteen kuullut teidän alustustanne. Olette puhunut avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, kuten tiedätte. Parlamentti on nyt tarkistamassa asetusta asiakirjojen julkisuudesta. Ja kun kerran te nimenomaan olette tekemisessä toimielinpuolen kanssa, niin haluaisin nyt kuulla teiltä, miten teidän mielestänne tasapaino oikein löytyisi, jos ajatellaan tätä vaikutuksellista päätöksentekoa toimielimissä, mutta sitten kansalaisten oikeus saattaa vastuuseen myös toimielimet, kun kansalaiset ovat kääntämässä selkäänsä vähän enemmän unionille ja menettävät yhteyden. Now the floor again. Sitten herra Jaar vielä uudelleen. Herra Valesan puolesta ilmeisesti. Kiitos kollega. Valesan piti ikävä kyllä lähteä tärkeään äänestykseen ja pyysi minua välittämään teille kysymyksen. Eli Alankomaissa olisi kuulemma joitain syrjintätapauksia liittyen Euroopan unioniin ja puolalaisiin. Eli oletteko te tietoisia, että tällaisia ongelmia on, syrjintätapauksia? Ja voitteko te tehdä jotain tätä syrjintää vastaan? Thank you. This was the last question, so... Sitten muita kysymyksiä tässä ole, että saatte jälleen puheenvuoron. Thank you, Mr. Cashman. Kiitos, herra Cashman, erittäin tärkeästä kysymyksestänne liittyen asiakirjojen julkisuuteen. Ja tämä tasapainoilu nimenomaan julkisuuden ja päätöksentekijöiden tietynlaisen salaisuuden välillä kun siis politiikkaa kehitellään tai valmistellaan päätöksiä. Minun mielestäni tämä on aika tähdellinen kysymys Alankomaissa ja Euroopan unionissakin. Eilen Alankomaissa käytiin keskustelua asiakirjan julkisuudesta poliittisessa päätöksenteossa. No totta kai, minä olen huomannut Haagissa, että poliitikot ja korkeat virkamiehet No, jossain määrin ovat aika innokkaita kuitenkin pitämään asiakirjat salaisina. Mikä sitten on oikeusasiamiehen rooli? Yhtäältä oikeusasiamies voi olla juridisessa roolissa, nyt tuomari, ja sitten voi eri säädösten ja avoimuuden periaatteen pohjalta miettiä myös sitä, miten voitaisiin määritellä luottamuksellisuutta. Tämä voi olla siis tuomarin roolissa. Onko se sitten vaikutuksellista, tai olisiko oikeusasiamies paremminkin sellainen, joka voisi oikeudenmukaisuuden ääntä pitää esillä, nimenomaan puhua luottamuksen puolesta. Minä uskon, että Oikeusasiamiehen niin ei pitäisi valita näiden välillä, vaan olla kumpaistakin. Joskus oikeusasiamiehen täytyy olla hyvin tarkkana. Esimerkiksi tässä parlamentissa esimerkiksi tämä ja tämä asiakirja olkoon julkinen. Ja myös nopeasti minun maassani tästä on ollut puhetta, että esimerkiksi lehtimiehet haluavat välttää oikeudellisia menettelyjä – koska siihen tuhrautuu aikaa, harmittaa ja kuluu rahaakin ja loppujen lopuksi sitten uutisella ei mitään arvoa enää viime kädessä. Eli minä olen aina ollut sen puolesta, että jos on tarvetta avoimuuteen, niin sen täytyy tapahtua tänään, huomenna tai tällä viikolla, mutta ei sitten myöhemmin. Minun maassani, kuten tässä jo kerronkin, Haagin ministerit ja tutkivien lehtimiesten liitto on pyytänyt minua sovittelemaan, ei mitään juridisia asioita, he tietävät mitkä menettelyt ovat, mutta neuvottelemaan siitä, miten me voisimme löytää tasapainon ihan arkisessa työssä, kun näet, että meillä on tarvetta tiedottaa yleisölle ja viestimille, ja sitten Toisaalta myös on tarvetta suojella jotain tiettyjä etunäkökohtia, elintärkeitäkin etunäkökohtia tai kummankin osapuolen etuja jossain neuvottelussa. Mutta jos ajatellaan sitten Euroopan unionin tasoa, jos ajatellaan esimerkiksi oikeudellista neuvonantoa menettelyissä, se saattaa olla erittäin tärkeää selittää kansalaisille, mitä on vireillä. Minun mielestäni on ihan hyvät perustelut sille, että voitaisiin sanoa, että kyllä tämän neuvon pitäisi olla avointa. Kansalaista pitäisi olla osa keskustelua. Siis nimenomaan luottamuksen puolesta täytyy toimia. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää myös ajatella, että mikä on luottamuksellista tietoa. Euroopan unionissa oikeusasiamiehen pitäisi olla tiukkana tässä. Olen nähnyt tämän Alankomaissakin, että jokin tieto määritellään luottamukselliseksi ja sitten se ei tule päivävalon sen jälkeen. Mutta ihan tänä päivänä, tässä ja nyt, se, sekin on tärkeää. Ja sitten herra Wauessan kysymys, jonka herra Jaar ystävällisesti esitti. Se on tärkeä kysymys. Oli kyse puolalaisista työntekijöistä Alankomaissa. Yhtäältä puolalaiset työntekijät joutuivat työnantajien hyväksikäyttäväksi ja sitten oli ihan selvää syrjintää. Wilders Group, Wildersin ryhmä esitti populistisia käsityksiä puolesta työntekijöistä. Ja siinä syntyi tällainen yhdistelmä, joka nyt ei ollut ihan asiallinen. Minä olin yhteydessä Puolan suurlähettiläiseen ja keskustelin hänen kanssaan tästä asiasta. Minä kysyin häneltä, mitä tarpeita puolalaisilla työntekijöillä on Alankomaissa ja mitä minä voin tehdä oikeusasiamiehenä heidän hyväkseen. Keskustelimme siitä ja hänkin tuli meidän toimistoomme. Toisaalta jos jokin poliitikko nostaa tämän esille parlamentissa tai viestimissä, siis tämän syrjintäjutun, niin oikeusasiamiehenä voin sanoa, että en tykkää tästä, minun mielestäni tämä ei ole oikein, mutta sitten tulee raja vastaan, koska tässä mennään jo poliittiselle maaperälle. Ehkä voidaan olla hyvin tiukkana ensin, mutta sitten joudun vaikenemaan, koska en ole poliitikko. Ja tässä täytyy olla tarkkana. Toivottavasti tämä nyt on riittävä kysymys herra Valvessalle. Ihan varmasti. Herra Brennemeyer, me olemme nyt päättäneet kysymyskierrokset. Jos teillä on jotain lisättävää vielä, niin on vielä jonkin verran aikaa. Muutoin voimme päättää teidän kuulemisenne. Okei. Okay. Selvä. Kiitos. Päätämme näin ensimmäisen kuulemisemme.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 So we have this. No niin, sitten toinen ehdokkaamme, herra Jäger. Hauska, että olette täällä, herra Jäger. Ja kiitos myös ehdokkuudestanne. Teillähän on aikaa ensin alustaa, sen jälkeen kuulemme kysymyksiä. Eli olkaa hyvää. 10-15 minuuttia. Kiitos. Chair. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvää huomenta. Haluan kiittää tästä tilaisuudesta esittäytyä teille ja kertoa tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät hakemukseeni ja miten näen oikeusasemiehen tehtävän EU:ssa. Haluaisin tarttua myös tilaisuuteen tässä yhteydessä ja kiittää parlamentin jäseniä viidestä poliittisesta ryhmästä ja kymmenestä maasta, jotka halusivat tukea minua allekirjoituksin. Puolueiden ja maiden, eri maiden tuki on todella tärkeää, kun ajatellaan oikeusasiamiehen uskottavuutta. Mitkä ovat sitten nämä olennaiset piirteet ehdokkuudessa, niin minä uskon, että niitä on neljä. Ensinnä minä olen onnellinen eurooppalainen. Minulla olen saksalainen, opiskelin, elin Saksassa, perheeni vieläkin elää siellä. Elämä, rakkaus saivat minut muuttamaan Ranskaan 20-vuotiaana. Olin naimisissa ranskalaisen arkkitehdin kanssa ja nyt pidän Ranskaa kotimaana. Niin lapseni ovat laajentaneet horisontin, he ovat opiskelleet e- Iso-Britanniassa, Ranskassa, USAssa perheeni on siis täysin käyttänyt hyväksi liikkuvuuden vapautta ja asettautumisvapautta. Toiseksi, kun puolustan muiden ihmisten vapauksia, tämä on minun tehtäväni, ammattini. Vuonna 1989 minä liityin Euroopan neuvostoon. Sot, Berliinin muuri oli juuri murtunut. Minä olin ihmisoikeuksien mekassa. Jäsenyyttä tarjoittiin uusille demokratioille. Euroopan neuvostoa pidettiin EUn eteishuoneena tavallaan ehdollisuus, joka liittyy ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteeseen demokratian liittyy juuri tähän laajentumiseen. Me halusimme auttaa näitä maita, jotta ne saavuttaisivat läntiset standardit. Minä olin mukana monin eri tavoin. Albaniassa ei ollut oikeusasiaministeriötä, minä menin paikan päälle auttamaan rakentamaan sellaisen maiden täytyy kirjoittaa hallinnon oikeutensa ja perustaa äh, hallinnolliset oikeudet. Minua pyydettiin laatimaan ohjekirja, jonka nimi oli The Administration and You, hallinto ja sinä. 50 sivulla siinä tiivistetään hallinnollisen oikeuden periaatteet läntisessä Euroopassa. Korruptio oli huomattava ongelma. Euroopan neuvosto valmisteli siviili- ja rikosoikeus yleissopimuksia, joilla toimittaisiin tätä ilmiötä vastaan. Minä olin kansallisessa ryhmässä mukana, joka laati näitä yleissopimuksia. Muutama vuosi tämän jälkeen oli ristireitä siitä, täyttivätkö uudet jäsenvaltiot sitoumuksen vaiko, vaiko eivät. Pääsihteerin tarvitsi saada, tarvitsi saada luottamuksen raportteja. Minä liityin valvontayksikköön, joka laati näitä raportteja. Tämä oli ensimmäinen vuosikymmen, jolloin tein, töitä, tein työtä ihmisoikeuksien parissa. Olin mukana Interpolissa myös. Olin siellä oikeusyksikön johtajana. Siellä olin silloin, kun tapahtuivat New Yorkin terroristiiskut vuonna 2001. Eh, oikeusasiamies on kuitenkin erikoistehtäväni. Olin ihmisoikeusvaltuutta aikaisemmin, tätä, piti, tätä tehtävää piti Hill Robles. Hänellä oli hyvät suhteet aikaisempiin kollegoihinsa, kun hän toimi kansainvälisesti. Hän pyysi minua saamaan aikaan systemaattista yhteistyötä vertaisryhmänsä kanssa. Minä perustin niin kutsutun peer-to-peer -peer networkin, jossa oli mukana 40 maasta oikeusasiamiehenä Portugalista Venäjään saakka ja Nor- Norjasta Kyprokselle. Me olemme kouluttaneet oikeusasiamies henkilökuntaa ihmisoikeuskysymyksissä. Jatkuva tiedonvaihtoa harjoitetaan oikeusasiamiesten kesken. Oikeusasiamies osallistuu järjestöön normatiiviseen työhön ja on mukana instituution rakentamisessa. Välimeren alueen oikeusasiamies yhdistö, jonka Ranska, Espanja ja Marokko perustivat että tuettaisiin eh, eteläistä aluetta. Ja tämä perustui minun ehdotuksestani. Minä, minulla oli tärkeä rooli, kun perustettiin verkosto Venäjän oikeusasiamiesyhteisölle. Olen ylpeä, että olen ollut mukana valmistelevassa ihmisoikeuslakeja yli puolestuusensa maita, puhumattakaan Italiasta, Monakosta, missä nämä pyrkimykset eivät ole vielä toteutuneet. Nyt esittäisin asian näin minulla on jo kehittynyt nimi maailman ihmisoikeusmiesten joukossa. Riippumattomuus on minulle erittäin tärkeä, se on hyvä merkki minusta. Riippumattomuus on tietysti suhteellista. Teistä riippuu, hyvät naiset ja herrat, arvon jäsenet, määritellä missä määrin haluatte riippumattomuutta oikeusasemieheltänne. Minun tapauksessani riippumattomuuden määrä on tietysti ihanteellista koskien sekä poliittisia puolueita, eturyhmiä ja eri maita. Kansainvälisenä virkamiehenä minun täytyi antaa juhlainen vakuutus tästä 20 vuotta sitten, yli 20 vuotta sitten, ja olen toiminut tämän mukaisesti siitä lähtien. Mikä on minun näkemykseni Euroopan oikeusasiamiehen tehtävästä? Yksi ongelma, johon pitäisi tarttua. Minä sanoin, että olevani iloinen eurooppalainen, mutta olen kuitenkin huolissani. Monet muut kansalaiset Euroopassa eivät ole niin onnekkaita kuin minä olen. He ovat to- asettaneet toivonsa Eurooppaan saadakseen hyvän elämän, mutta heidän elämänsä on muuttunut vaikeaksi suur, yhä suurempi epätoivo vallitsee. He syyttävät Eurooppaa, että se ei toteuta so, lupauksiaan. He ovat valmiita luopumaan Euroopassa tavallaan. Henkilökohtaisesti en usko, että vähemmän Eurooppaa tulee parantamaan heidän tilaisuuttaan päinvastoin, mutta paremmin toimiva, inhimillisempi Eurooppa kyllä auttaisi inhimillinen Eurooppa on sellainen, joka on lähellä kansalaisiaan ja asukkaitaan, kohtelee heitä kunnioituksella, kuuntelee heidän ajatuksiaan, toiveitaan, vaatimuksiaan, valituksiaan ja toimii niiden mukaisesti. Eurooppa, joka ei anna sellaista vaikutelmaa, että hallinto toimii ylhäältä alaspäin, jossa on vain vähän tilaa ruohonjuuritason aloitteille. Mitä sitten Euroopan oikeusasiamies voi näillä asioilla tehdä? On joitakin ajatuksia, joista kaikki ovat samaa mieltä, mutta joskus painotukset ovat varsin erilaisia ja on ehdotuksia, joita jotkut toistavat tee. Tehokkuus oikeusamiehen valitusten käsittelyssä, kun ratkaistaan konflikteja kansalaisten ja EUn välillä ilmaiseksi, nopeasti ja oikeudenmukaisesti luo luottamusta ja rauhoittaa mieliä. Jatkuvat parannukset tehokkuudessa ja tapausten käsittelyssä on olennainen etu kaikille. En jatka mahdollisia luetteloinut mahdollisia toimia, jotka, joihin liittyy myös eurooppalainen oikeusasiamiesverkosto. Ennaltaehkäisyn merkitys. Me olemme samaa mieltä siitä, että oikeusasiamiehen pitäisi auttaa EUn toimielimen saavuttamaan kaikkein korkeimman käyttäytymisen tason niin, että kansalaisilla ei ole mitään syytä edes valittaa. Paitsi Anteeksi, sanon korjaapuhujan. Niin kuin herra Diamandu, Diamanduros osoitti, että on tällainen loppumaton prosessi. En jatka nyt tätä listaa toimenpiteistä, jotka ovat mahdollisia, paitsi että ottaisin sille sen, että Oikeusasemies voi kuitenkin näyttää hyvää esimerkkiä toimistostaan ja korostan, kuinka tärkeää oma tutkimukset ovat tässä tehtävässä. Meidän pitäisi nyt tarkastella laajemmin tärkeitä perusoikeuksia, jotka liittyvät näihin oma tutkimukseen edelleen. Aktiivinen oikeusasiamiehen osallistuminen julkisiin kuulemiseen, josta, josta komissio päättää, voi välttää näitä vaikutuksen syitä. Näkyvyys. Näkyvyys on hiukan sellainen, jonka näen eri tavalla verrattuna muihin hakijakumppaneihin. He, heille on tärkeää oikeusasiamiehen näkyvyys. Niin kuin on sanottu, jos ihmiset eivät edes tunne tätä toimielintä, niin ei, eivät he sitten käytäkään sitä ja sen palveluita. Mielenkiinnolla voi lukea erilaisia ehdotusmalleja, joita on tehty. Jotkut eivät ole edes tulleet mieleeni, niin täytyy sanoa suoraan, mutta mielelläni kyllä tarttuisinkin niihin. Mutta olen yhdestä tärkeästä asiasta eri mieltä. Oikeusmiehen oma näkyvyys ei ole mikään tavoite sinällään, se on vain keino päästä jonnekin. Todellinen tavoite on koko järjestelmän näkyvyys. Järjestelmä, joka on oikeudenmukainen ja toimii hyvin yleisesti ottaen. Järjestelmä, joka to- liittyy keskinäiseen valvontajärjestelmään, se on siihen sisärakennettu, joka näin rauhoittaa yleisen mielipiteitä ja niin kuin herra Van Rompuy kirjoitti Diamondurokselle. Te, arvoiset parlamentin jäsenet, olette olennainen osa tätä järjestelmää. Tämän takia korostus, jota minä ehdottaisin, liittyy yhteistyöhön teidän kanssanne. On kyse meidän näkyvyydestämme. Näin teenkin ehdotukseni siitä, että antaisin teille välittömästi analyysejä ja tietoja valituksista ja vaatimuksista, joita tulee teidän maastanne tai vaalipiiristänne tai jotka koskevat teidän erikoisalanne erilainen painottaminen liittyy myös siihen, että korostan kampanjoita, jotka on suunniteltu siihen teidän ja teidän kanssanne ja kansallisten valtuuskuntien kanssa paikan päällä. Ehdotan, että lähettäisin he, oikeusasiamiehen henkilökuntaa vierailemaan maissanne. Sitten tuen pyyntö, ehdotukset, ideat. Mielestäni oikeusasiamiehen pitäisi olla mukana niin, että hän palvelee kansalaisia – ja järjestelmä ottaa vasta näitä tuen vaatimuksia ehdotuksia. Mielestäni tällaista ajatusta muut ehdokkaat eivät ole ehdottaneet kansalaisille kerrottaisiin, että he voivat tehdä ei vain valituksia, mutta myös sitä pyyntöjä oikeusmiehelle, joka näin tulee tällaisen lisäväyläksi rakentavalle kansalaisten osallistumiselle toimielinten ja eri virastojen rinnalla teidän rinnallanne. Oikeusasiamies välittäisi kansalaisten pyynnöt sopiville EU-toimielimille. Te ja oikeusasiamies saisivat tiedon siitä, mikä olisi hyvä kohtuullinen tapa vastata tähän. Te voisitte välittää oikeusasiamiehelle pyyntöjä, joita teille on välitetty. Minä näen tämän tärkeänä uutena tapana tarttua kansalaisten huolenaiheisiin turhautumiseen, kun he kokevat, että EU-ssa hallitaan alhaalta ylöspäin, ylhäältä alaspäin. <laughs> Sitten, sitten EUn ulkopuolinen työ. Toisaalta pitää valmistella hallintoja tulevia, tulevissa jäsenvaltioissa EU-jäsenyyteen. Pitää kouluttaa heidän oikeusasiamiehien ja valmistaa tähän uuteen tehtävään. Toisaalta kyse on siitä, että saadaan EU-hallinto toimimaan ja tunnetuksen myös EUn ulkopuolella sehän loppujen lopuksi ei ole niin huono asia, kun ajatellaan 500 miljoonan ihmisten hallinnointia, joka jatkuvasti vielä paranee. Tässä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, ovat minun ehdotukseni uudelle vaiheelle Euroopan oikeusasiamiehen tehtävässä. Tässä tukeudutaan herra Södermanin Södermanin työhön, joka hän oli tällä, tavallaan pioneeri, samoin tukeudutaan herra Durosin, joka rakensi instituutta työhön. Minun henkilökohtainen riippumattomuuteni ihmisoikeus tuntemukseni, tieto eri toimielimistä ja kansainvälinen kokemukseni tekevät mielestäni hyväksi henkilöksi johtaa tätä instituutia uudessa vaiheessa. Odotan mielenkiinnolla kuulevani teidän kysymyksiänne. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos herra Jäger. No niin, seuraavaksi kysymykset ensin Era Jaara kansanpuolueen puolesta. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset herra Jäger teidän esityksestänne. Tervetuloa tänne kuulemiseen. Jos niin haluaa, niin eh, vetomusvaliokunta ja oikeusasiamies, eh, me olemme samalla puolella. Eli siis eh, molemmat ovat vastuussa kansalaisten asioista. Minusta molemmat toimielimet ovat erinomaisen tärkeitä sen vuoksi, että me olemme tavallaan tällainen ähm, suodatin kansalaisten välillä. Eli kun kansalaiset etsivät Eurooppaa, he voivat meitä käyttää ja se mitä me teemme, teemmekö me hyvää, teemmekö me pahaa. Ja meidän täytyy pyrkiä tavallaan siihen, että kansalaiset löytävät Euroopan. Se on todella tärkeää. Ja sen vuoksi on hienoa, että meillä on tänään tämä kuuleminen. No niin, ensimmäinen kysymykseni liittyy riippumattomuuteen. Se on erittäin tärkeää. Tämä on ollut äh, aihe, mistä me puhuimme jo äh, ensimmäisessäkin keskusteluissa. Mikä on riippumattomuus? Miten se määritellään? Ja te puhuittekin siitä jo. Onko teillä olemassa jotain rajoja? missä ylitetään riippumattomuuden raja. Ja sitten sen lisäksi minä olen kuullut, että mitä tulee kansallisiin äh, äh, oikeusasiamiehiin, kansallisiin oikeusasiamiehiin, että joissakin jäsenvaltioissa heistä tulee parlamentin jäseniä. Eli tavallaan he saavat tällaisen riippumattoman paikan parlamentissa. Onko se teidän mielestänne hyvä vai huono? Toinen kysymys liittyy ohjelmaanne? Kysyn tätä myös edelliseltä ehdokkaalta. Jos te olisitte oikeusasiamies, mitkä olisivat teidän kolme tärkeintä asiaa, joihin haluaisitte ryhtyä? Seuraava kysymys. Ihmisoikeus, peruskirja. Te olette varmasti senkin parissa toimineet. Meillä on tässä ongelmana se, että monet asiat lisääntyvät se näkyy myös vetoomussa valiokunnassa. Ja tämä näkyy varmasti myös oikeusasiamiehen toimistossa. Ja tämä ihmisoikeuskirja tavallaan laajenee, mutta samanaikaisesti komissio sanoo, että ihmisoikeuskirja on siinä vaiheessa vasta to- täytäntöön pantavissa, kun se koskee konkreettisesti EU-lainsäädäntöä. Me vetomusvaliokunnassa olemme tähän tyytymättömiä. Meistä tuntuu, että tämä ei ole hyväksi ihmisille. Ja toisaalta emme voi tehdä asialle mitään. Miten te suhtaudutte tähän ristiriitaan? Ja sitten viimeinen kysymys, miten te näette oikeusasiamiehen ja vetomusvaliokunnan välisen suhteen? Miten te haluaisitte sitä rakentaa? Grazie, signora presidente. Kiitos puheenjohtaja. Herra Jäger, olen erittäin iloinen, että tapaan teidät tänään ehdokkaana kaksi kysymystä. Paitsi, että tässä nyt voidaan teoriakin puhua, niin miten ensinnäkin oikeusasiamies voi päättää siitä, että voitaisiin jotenkin ne turistiriita määritellä tarkalleen? Nimittäin tämä vaikuttaa aika lailla, ei pelkästään läpinäkyvyyteen tai hyvään hallintotapaan sellaisenaan, vaan se puuttuu myös korkean tason korruption juuriin. Se on määriteltävä Euroopan unionin tasolla ja kansallisella tasolla. Ja sitten toiseksi, jos teidät valitaan, niin miten oikeusasiamies Jäger sitten toimii toimissa, jotka liittyvät ennen skandaalin puhkeamiseen? Ja mitään oikeusasiamies Jäger voi tarjota komissiolle, kun käydään neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa vapakauppa- ja investointisopimuksesta. Ei tässä ole kyse pelkästään siitä, että jatketaan vanhaan malliin, vaan siellä on myös paljon ihmisoikeusasioita, läpinäkyvyyttä, yksityisyyttä ja Kyllä, ajatellen eurooppalaisia määräyksiä, jotka selkeästi määrittelevät, mikä on julkista ja mikä ei. Miten yksityistä tietoa voidaan käyttää ja kuka sitä voi käyttää? Ja totta kai on hyvä määritellä ihan tarkalleen, mikä on julkista tietoa ja mikä luottamuksellista tietoa tämän päivän maailmassa. Vähän enemmän meillä on luottamuksellista tietoa vaikka se vaikuttaa selvästi myös 500 miljoonan kansalaisen arkeenkin, kuten juuri itsekin totesitte. Kiitoksia etukäteen vastauksistani. Kiitos. Bueno, nyt, mikrofoni ei toimi. Okei, okay. thank you, uh, Mrs. Mazzoni. Kiitokset. Kiitokset Markus Jägerille siitä, että hän tuli tänne. Ja kiitokset teidän esittelystänne. Ensinkin haluaisin vain varmistaa sen, että minä uskon, että olette samaa mieltä siitä, että eturistiriita ja riippumattomuus ovat asioita, jotka on määritelty erittäin hyvin hyvässä hallinnossa. Ja jos me saamme tällaisen asetuksen hyvästä hallinnosta, niin kukaan ei kyseenalaista sitä mikä on eturistiriita ja mikä on riippumattomuutta, eikä se liity mitenkään teidän henkilökohtaiseen olemukseenne, vaan tässä on kysymys objektiivisista kriteereistä, että olemme tästä samaa mieltä. Te olette hyvin kokenut ihmisoikeus edustajat olette tehneet hyvin paljon kampanjointityötä, mutta mitkä ovat teidän kokemuksenne oikeusasiamiehen työstä, koska sehän on ihan toinen asia? Haluaisin, että kerrotte ainakin yhden esimerkin, jossa te olette joutuneet tekemään hyvin vaikeita päätöksiä, vahvoja instituutioita vastaan ja mitä ikinä te teette, niin te luotte vihollisia ja vastustusta Ettekä te voi vain kääntää selkäänne, vaan teidän on tehtävä tämä. Ei riitä, että, että tämä ei kuulu minulle, heippa. Ei, vaan teidän täytyy tehdä tällainen päätös. Oletteko te koskaan tehneet näin? Ja kuinka monta kertaa haluaisin konkreettisia esimerkkejä. Ja sitten asia, mistä minä olin hieman hämilläni, kun te esititte hienon ajatuksen, mitä kukaan muu ei ole esitellyt. Kyllä tavallaan ymmärrän, että kukaan muu ei ole sitä esitellyt. Se, että te keräisitte kaikki kansalaisten osoitteet ja val- varmistaudutte siitä, että he saavat vastauksen. Oletteko te koskaan koittaneet tehdä näin? Voisitteko te kertoa, kuinka tällainen järjestelmä rakennetaan? Kuinka se saadaan toimimaan? Kiitos. Good. Seuraavaksi herra Paska EFDstä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra Jäger, minä esittäisin teille kysymyksen yhteistyöstänne kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. Todennäköisesti edustatte kuitenkin ihan samoja kansalaisia toimielimissä. Mutta jos ajatellaan perusfilosofiaa tai työtapoja, niin kai niiden pitäisi olla aika samankaltaisia. Miten te näette yhteistyön kansallisten oikeusasiamiesten kanssa, jos teidät valitaan? Kiitos. Kiitos, herra Chichischö. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, herra Jäger, ja tervetuloa valiokuntaan. Te korostitte jossain määrin avauksessanne riippumattomuutta, ja puolueettomuutta, sehän onkin ihan sopivaa ja oikein oikeusasiamiehen ollessa kyseessä, mutta kuitenkin pitää sanoa, että on sellaisia tilaisuuksia, joissa oikeusasiamiehen työstä tulee aika politisoitunutta, erityisesti jos ottaa puolta kans, jonkun kansalaisen yksilöllisen kansalaisen puolesta tai ryhmän puolesta poliitikkojen vastaan, on kyse sitten kansallisen tason tai Euroopan tason virkamiehistä puhumattakaan komissiosta. Ja minä mietin, kun ajatellaan lausuntoanne siitä, että olette onnellinen eurooppalainen ja tuette EUta, kuinka pitkälle tämän oikein veisitte? Jos, onko teille se, arkempää se, että seisoo jonkun naisen tai miehen puolesta, kuin että järkyttäisi hiukan mm, virassa tahoa. Sitten toiseksi tunnustatte sen, että ihmiset ovat tyytymättömiä joissain päin Eurooppaa joidenkin kansasten parissa. Ja varmastikin tämä on totta omassa maassani ja maassa, jota minä edustan. Siellä on sellainen näkemys, että me oikeastaan tarvitsemmekin vähemmän Eurooppaa, koska se, mitä olemme saaneet, ei toimi. Se ei ole hyvä syy sille, että vaadittaisiin lisää Eurooppaa. Mutta kysymykseni teille, Eikö suurempi Euroopan rooli oikeastaan johtaisi suurempaan määrään valituksia ja ongelmia, ja ongelmia tulisi enemmän hallinnon ja kansallisten välillä. Ja onko tämä tämä ovella juoni teidän puoltanne, että tekisit, saisitte enemmän työtä oikeusasiamiehen tätä kautta? Sitten kolmanneksi, voisitko kertoa, mitä pidätte parhaana saavutuksenanne? Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli viimeinen puheenvuoro ensimmäisellä kierroksella, eli olkaa hyvä, voitte vastata. Sen jälkeen toinen kierros kysymyksiä. Thank you, Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, edustaja Jaar, mihin minä vetäisin rajan? kun on kysymys riippumattomuudesta. Oikeusasiamiehen riippumattomuudesta. Minä mietin, että pitäisikö minun nyt sanoa tämä vai ei täällä. Mutta minä uskon, että on kuitenkin reilua sanoa, että oikeusasiamiehen status tänä päivänä sen lainsäädännön mukaan, joka oikeusasiamiehen toimintaa säätelee, sanoo vain, että riippumattomuuden pitäisi olla mahdollisimman suurta. Mutta ei sanota, sitä ei määritellä. Tämä on aika turvallinen <laughs> määritelmä. Sanotaan vain, että pitää olla riippumaton. Mutta tiettyjä asioita ei ole säädelty. Esimerkiksi ei ole säädelty ollenkaan, mitä tapahtuu, mikäli oikeusasiamies saa valituksen Euroopan unionin toimilinta vastaan, jossa hänen perheenjäsenensä työskentelee. Tai saako hän olla esimerkiksi puolueen jäsen. Tällaisia asioita ei ole säädelty. Eikä se ole minun tehtäväni. En minä voi sitä teidän puolestanne säädellä. Kyllä teidän täytyy tietää, kuinka paljon riippumattomuutta te haluatte antaa oikeusasiamiehelle. Minulla on tästä hyvin selkeä oma käsitykseni, mutta toki kunnioitan rajoja. Ja mielenkiintoista tämä ajatus siitä, että oikeusasiamiehellä olisi neutraali paikka parlamentissa. No ei ei mitään ongelmaa. Eli siis oikeusasiamies on parlamentissa mukana reagoimassa välittömästi kysymyksiin ja voi välittömästi tehdä yhteistyötä. Jos hän todellakin olisi neutraali, hän olisi tavallaan niin kuin tarkkailija. En minä näe siinä mitään ongelmaa. Ja kolme kaikkein tärkeintä asiaa minun ohjelmassani, kolme ensimmäistä painopistettä. Yhden Yksi yhden äh, jätän tässä pois, jonka Brenningmeier jo itse asiassa selitti. Sitten täytyy tietää, mitä tekee. Äh, tärkeää on luonnollisesti, että on äh, näkyvä ja että sitoutuu. Ja sitoutuu ja toimii. Ja hoitaa oman roolinsa. Ja tähän rooliin kuuluu luonnollisesti että hyväksyy tavallaan sen roolinsa eikä astu rajojen ylitse. Toinen prioriteetti olisi se, että analysoi nämä tilanteet ja tapaukset ja, ja selvittää ne itselleen ja huomioi, että tässä on tietynlaisia kaavoja tai malleja. joita täytyy äh, käsitellä käsitellä vahvemmin. Minun ei olisi pitänyt oikeastaan puhua saksaa, tämä oli virhe, en löydä sanoja. Eli toimielinten jäsenten pitäisi olla mukana enemmän julkisessa työssä. Tällä päivänä oikeusasiamies on yksin, liian yksin, ja hänellä on tarpeeksi kuitenkin henkilökuntaa, joka tuntee hänen työnsä hyvin ja osaa selittää sitä. Ja sen vuoksi tätä potentiaalia täytyisi hyödyntää näinä aikoina, kun meidän täytyy selvittää ihmisille, mitkä arvot ovat ja millä tavalla Euroopan unioni toimii. Ja jos nyt sitten vaihdan Englantiin, anteeksi. Te sanoitte, että teitä huolestuttaa se, kun on kysymys eh, ihmisoikeuksista, että oikeusasiamies ja vetomusvaliokunta eivät voi puuttua johtuen eh, lähipäätösperiaatteesta. No, tämä on pelin henki. Ja siellä, missä voidaan puuttua, se täytyisi tehdä, mutta en ole ihan vakuuttunut, että näin tilanne on tällä hetkellä. Eh, tällä hetkellä on koko joukko kaikenlaisia perusihmisoikeuksia, joihin oikeusasiamies ei ole vielä kes- keskittynyt. Mutta tosiasia siitä, että meillä on lähipäätösperiaate ja että EUn lainsäädännön täytäntöönpano on kansallisten viranomaisten käsissä ja sitä me emme voi muuttaa. Mutta se, mitä me voimme tehdä, on kuitenkin ojentaa kätemme ja tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten, erityisesti oikeusasiamiesten kanssa ja pyrkiä siihen, että oikeus, ihmisoikeuskysymykset hoidetaan oikeanlaisella tavalla. Ja vetomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen välinen suhde on ihan, siinä on ihan sama asia. Se, mitä te ette voi tehdä, oikeusasiamiehen tulisi se tehdä, mitä oikeusasiamies ei voi tehdä, teidän tulisi se tehdä. Ja mikäli kumpikaan ei sitä voi tehdä, se tulisi ö, viedä välittömästi kansalliselle oikeusasiamiehelle. Sitten millä tavalla määritellä eturistiriita kansallisella ja Euroopan tasolla? No, tämä on pitkä tarina. Tässä on kaksi asiaa. Ensimmäinen liittyy tähän todelliseen eturistiriitaan, joka voidaan todistaa. Ja toinen on sitten taas se eturistiriidan mahdollisuus. Tällainen todistettu eturistiriita on aika selvä asia, mutta tärkeämpää oikeastaan on tämä riski ja uhka siitä. Joskus tämä rikkoo perusoikeuksia vastaan. Esimerkiksi kykeneekö kieltämään puolisoltaan tai lapsiltaan tekemästä työtä jossain paikassa, jota sinä valvot? Kuinka pitkälle menee sinun velvollisuuteni riippumattomuudesta? Joten eh, tässä on tiettyjä rajoituksia, mutta näitä rajoituksia täytyy myös miettiä muiden ihmisten vapauden pohjalta. Tähän kuuluu myös sinun oma perheesi. Prisma-skandaali. Mitä unioni voi tehdä vapaakauppa sopimuksissa? No, minulla on tästä hyvin selkeät henkilökohtaiset näkemykset. Minulle tässä on kysymys kaksinkertaisista standardeista. Meillä on joku, jota monet pitäisivät ihmisoikeustaistelijana, mutta joka, mutta jota nyt kuitenkin syytetään jonkinnäköisestä rikkomuksesta tai rikoksesta. No, kuitenkin en lähde tätä sen enempää käsittelemään, mutta tässä on kysymys oikeastaan kaksikertaisesta standardeista. Ja yksi, muiden, se, että muut maat käyttävät yksityistä informaatiota, tässä pitäisi käyttää eurooppalaisia standardeja ja jos niistä joutuu esimerkiksi taloudellista syystä luopumaan, niin ei saisi tapahtua. Ja sitten teillä oli kysymys vielä julkisen ja luokitellun tiedon ja henkilötietojen suojelun välillä. Tässä meidän täytyy olla hyvin selkeitä. Meillä on avoimuus yhtäältä ja henkilötietojen suojelu toisaalta. Jos henkilökohtaista tietojen suojaa viedetään liian pitkälle, silloin ei ole enää avoimuutta eikä vastuullisuuttakaan, tai ainakin tästä on suuri riski. Onneksi tämä kuitenkin liittyy enemmän tietosuoja äh, komission jäsenen asioihin, vaikkakin toki oikeusasiamiehen tulee olla mukana tässä asiassa. Ja sitten äh, edustaja Auken. Eturistiriidan määritteleminen hyvän hallinnon äh, säännöissä. Olette oikeassa. Jos meillä olisi yhteinen äh, toimintatapa kaikille toimielimille ja mikäli tämä, nämä säännöt olisivat yksityiskohtaisemmat, niin tämä ongelma olisi ratkennut. Mutta en nyt ole ihan varma siitä, että se pitäisikään ratkaista, koska kaikissa laissa on se ongelma, että mitä tarkempi on, niin sitä eh, enemmän tavallaan jumiutuu myös siihen. Joten lainsäädäntö, joka on hyvin yksityiskohtaista, auttaa tiettyyn tilanteeseen asti, mutta kun syntyy tilanne, jota ei ole etukäteen ajateltu, niin silloin on ongelmissa, koska on jumissa, jumiuttunut tähän lainsäädäntöön. Ja oikeusasiamiehen status on juuri yksi näistä asioista. Eli esimerkiksi poliittisten puolueiden jäsenyys oikeusasiamiehen kohdalla on jäänyt tämän koko lainsäädännön ulkopuolelle. Kyllä minä kannattaisin sitä, että olisi käytännössä säännöt, jotka koskisivat kaikkia Euroopan unionin toimielimiä, mutta meillä pitäisi kuitenkin olla jonkin näköinen mahdollisuus takaporttiin, joka jättää tiettyä avoimuutta ja joustovaraa liittyen myös esimerkiksi eturistiriitaan. Ja eturistiriidat, kuten aikaisemmin sanoin, sen täytyy olla, eh, siinä täytyy ottaa huomioon se todistettu ja sitten myös se sellainen oletettu. Sitten oikeusasiamiehen kampanjatyötä halus, tai oikeusasiamiehen työstä haluaisitte yhden esimerkin. Minun tuli tehdä hyvin vaikea tilanne, kun olin Interpolin oikeudellisen yksikön päällikkö. Siellä oli yksi erittäin tunnettu henkilö, joka omisti Venäjän televisiokanavia ja hän raportoi Tsetsenian sodasta ja Venäjän viranomaiset syyttivät häntä korruptiosta ja venäläiset pyysivät Interpolia tekemään kansainvälisen etsintäkuulutuksen tästä henkilöstä. Ja minun piti miettiä, että onko tässä kysymys poliittisesta asiasta, poliittisesta syytöksestä vai todellisesta syytöksestä. Ja minä päätin, että se on poliittinen, vaikkakaan en voinut olla täysin sataprosenttisen varma, että tämä oli myös taloudellinen syytös. Ja minä suositin, että tätä henkilöä ei ö, pidätetä hänet oli pidätetty toisessa maassa, mutta hänet vapautettiin minun ohjeistukseni pohjalta. Mutta oli erittäin vaikea kieltäytyä Venäjän pyynnöstä, koska tämä oli suuri pyyntö Venäjän puolelta, mutta samanaikaisesti täytyy huolehtia omasta toiminnastaan. Olet aivan oikeassa. Kaikkien kansalaisten Äh, osoitteiden, äh, apua pyytävien kansalaisten osoitteiden kerääminen on suuri asia. Minä olen puhunut parlamentin jäsenteiden kanssa, joilla on, on äh, miljoona vaalipiiri. Ja he sanovat, että he eivät he kykene hoitamaan kaikkia näitä vaatimuksia, joita he saavat. Ja sen vuoksi minä uskon, että oikeusasiamiehen ei pitäisi ainoastaan käsitellä valituksia, vaan hänen pitäisi löytää myös tie kanavoida tai olla kanava näille kaikille pyynnöille ja ajatuksille. Ei ehkä yksittäisissä, mutta ainakin ryhmätapauksissa. Ja ainakin löytää sitten ne viranomaiset, jotka hoitavat nämä asiat. Nämä on identifioitava syystä eli toisesti, koska aina kun joutuu käsittelemään näitä valituksia, niin täytyy tietää, kuka hoitaa ja mitä asioita. Eli siinä oikeusasiamies voisi olla avuksi, ja, eikä jättää meppejä yksistään tai Euroopan kansalaisia yksin etsimään oikeata osoitetta. Sitten herra Paska, miten näin yhteistyön kansallisten oikeusasiamiesten kanssa? No hyvin yksinkertaista. Teillä on kansallisten, virkamiesten, kansallisten oikeusasiamiesten verkosto, jonka Diamandoborus perusti. Ja siellä on tällainen yhteystoimisto, joka on hyvin helppoa ja nopeata puhelimitse tai e-mailitse. Kaikki kanavat ovat avoimia. Tässä on kuitenkin yksi ongelma tai vaikeus on se, että tarvitaan tämän kansalaisen suostumus siitä, että tämä asia viedään eteenpäin esimerkiksi kansalliselle tasolle. Toisaalta täytyy sopia myös kansallisen oikeusasiamiehen kanssa näistä menettelyistä ja siitä palautteesta, jota saa tai ei saa siitä tavasta, miten tämä asia ratkaistiin, koska Euroopan oikeusasiamies ja te myös haluaa tietää, onko nämä asiat äh, ratkaistu lopullisesti kansallisten oikeusasiamiesten verkon kautta, vai tämä kansalainen, joka on ottanut yhteyttä, ei kuitenkaan kaikkien ponnisteluiden jälkeen saakkaan vastausta. Sitten edustaja Chichester. Riippumattomuus. Miten tai mihin, missä määrin olisin riippumaton kun jokin asia politisoituu täysin. Eli äh, seisoisinko tavallisen kansalaisen puolella val- mahtavaa hallintoa vastaan? No, toivon, että olisin kansalaisen puolella ja uskonkin, että näin tekisin. Koska tämä on mandaatti, äh, koska tämä ensimmäinen mandaattihan nyt on vain kuitenkin lyhyt, mutta uskon kuitenkin, että jos ottaa vastaan tällaisen viran, niin täytyy olla Äh, valmis äh, puolustamaan tätä virkaa. Jos ei siihen kykene, sitä ei pitää ottaa vastaan. Euroskeptisyys äh, Isossa Britanniassa, sinun teidän kotimaassanne sanovat, että me tarvitsemme vähemmän Eurooppaa. Ja teillä oli tämä hyvä ajatus tästä enemmästä Euroopasta niin, että oikeusasiamies, tämä juoni, että oikeusasiamies sitä kautta sitten saisi enemmän työtä. No, ei tämä aina... Siis toki jos Eurooppa lisääntyy, niin sitä on, siinä on potentiaali, että oikeusasiamies saa enempää töitä, mutta joku, mikä ö, toimii hyvin, siitähän ei synny mitään valituksia. Ja se, että toimii hyvin, ei siinä ole kysymys koosta, vaan siinä on kysymys organisoinnista ja tahdosta, halusta toimia hyvin joten eh, ei nyt välttämättä suuri hallinto luo eh, lisää valituksia. Mikä on eh, minun lempisaavutukseni? No, se on EUn ulkopuolella. Vuonna 2008 750 kansalaista Venäjältä ovat oikeutettuja tekemään jotain, mitä kukaan ei halua, eli käymään Ähm, vankiloissa katsomaan, kuinka ihmisiä siellä kohdellaan. Ja he halusivat apua, he halusivat tietää, kuinka tämä työ toteutetaan. Ja minä löysin äh, keinoja Venäjän oikeusasiamiehen kanssa yhteistyössä, äh, jossa oli mukana Saksa ja äh, Tanska ja venäläinen kauppa kaupallinen pankki, jotka tukivat taloudellisesti näiden ihmisten kouluttamista tässä projektissa. Ja tästä minä olen erityisen ylpeä. Kiitos herra Jäger. Toisella kierroksella ensimmäisenä on Rova kulaska viska Thank you very much. Kiitos ja kovasti. Teillä on todella vaikuttava ura ollut niin monenlaista kokemusta, Interpol, Euroopan neuvosto ja niin edelleen. Kuvittelisin, että se rikastuttaisi myös teidän näkemyksiänne, mutta toteaisin, että on mielenkiintoista kuitenkin tarkastella asioita eri näkökulmista. Varmasti siinä teidän uranne auttaa. Keskustelemme nyt tietenkin siitä, että on keskityttävä ihmisten ongelmina niin päin pois – mutta erittäin tärkeä osa oikeusasiamiehen työstä liittyy toi, työhön toimielinten kanssa. Duutoros oli mielestäni tässä aikaa hakaa. Huomasin myös teidän alustuksestanne ja esittelystänne, että te korostatte oikeusasiamiehen työssä myös työtä ehdokas- ja naapurimaiden kanssa – minä olisin kovasti kiitollinen tämän tyyppisestä työstä oikeusasiamiehen toimessa, siis yhteistyöstä, ei pelkästään Euroopan unionin maiden kanssa, vaan myös naapureittemme kanssa. Meillä on laajoja kumppanuusohjelmia olemassa, eteläistä ja itäistä politiikkaa harjoitetaan. Ja niissä puitteissa nimenomaan demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltion periaatteet jäävät joskus syrjään, eli tämmöinen olisi erittäin tärkeä oikeusasiamiehen työssä. Minulla on myös kysymys. Te totesitte, että oikeusasiamiehen riippumattomuutta ei ole säännelty, riippuu paljon siitä, mitä me haluamme siihen panna. Se saattaa johtaa aika vaaralliseen tilanteeseen, jos päätöksenteko tekijä antaa vain sen ja sen verran riippumattoman jollekin instituutiolle. Siinä voi mieli vaihdella, siksi kysyisinkin, eikö teidän mielestänne sitä pitäisi säädellä jotenkin, siis tätä oikeusasiamiehen riippumattomuutta, kun nyt sitä ei ole ollenkaan säännelty. Tietenkin liika sääntely on pahasta, mutta näiden asioiden sääntely on mielestäni toki tärkeä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herr Cashman. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella herra Jägeriä erinomaisesta esityksestä. Olen tavannut teidän ihmisoikeus roolin on ollut todella esimerkillistä, mutta niin kuin aikaisen puheen sanoin, meidän pitää hiukan eri tavalla tarkastella tätä kysymystä. Olette kyllä aivan oikeassa, kun sanotte, että kansalaiset ovat e- etäytyneet Euroopasta. En tukis tässä ei haluta vahvistaa mitenkään tällaista nepotismin kaltaista, ja sitä todellakaan emme toivo. Mutta palaisin kuitenkin kysymykseen, jota olen työstänyt täällä parlamentissa, miten asiakirjan julkinen saanti, avoimuus ja seurattavuus. Miten te näette asian? Miten voimme saada tasapainon oikeasuhteiseksi toisaalta ajatellen tehokasta päätöksentekoa toimielimissä, mutta toisaalta taas kansalaisten oikeus tietää, miten päätöksiin päädyttiin, jotta voitaisiin pitää toimielimet tai jäseniä tilivelvollisena. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Herra Bulan. Merci, madame la présidente. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja herra Jäger. Anteeksi, tuli vähän myöhään, mutta osallistuin AKT-kokoukseen tässä välissä, joten en kuullut työhdantoanne, mutta olen vähemmän nyt turhautunut, koska olen teidät aikaisemmin tavannut teidän hiukan teidän taustanne. Minulla on vain yksi kysymys teille, koska kollegani ovat jo muita esittäneet. Tämä koskee oikeusasemiesverkosta. Minulle on erittäin tärkeä tämä kysymys, koska mielestäni näin annetaan tilaisuus kaikille Euroopan kansalaisille tasapainoisesti, tasa-arvoisesti toimia Euroopan alueella ja tällä hetkellä tilanne ei ole näin. Kahdessa maassa ei ole ollenkaan oikeusasiamiestä 27. Mitä me voimme tehdä, mitä te voitte tehdä tämän kysymyksen? on? jatkuvasti esittänyt siis, mitä me voimme tehdä, jotta saataisiin järjestö kattamaan kaikki Euroopan kansalaiset – näin olevasta olivat oikeudenmukaisen oikeuden edessä tähän mennessä ei ole noudattu heidän kansalaisoikeuksiaan tällä saralla. Ja tämän lisäksi voidaan myös esittää kysymys oikeusemiesten valtuuksien epätasa-arvoisuudesta, koska Ranskassa on kyseenalaistettu oikeuden päätös oikeusemiehen toimesta. Muualla välttämättä ei näin voida toimia, eikä näin ole myös, tämä ei koske myöskään Euroopan oikeusemiestä. Miten voitaisiin harmonisoida tätä toimintakenttää niin maantieteellisesti kuin laadullisesti? Thank you, Mr. Kiitos, Jo. Hän olikin viimeinen, joka esitti kysymyksiä. Eli sitten te jälleen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Herra Rova kolaska povinskaa Ennen kuin vastaan kysymykseen, niin haluaisin esittää yhden huomion, jos sopii. Te ylistitte tai olitte iloinen siitä, että olen tehnyt yhteistyötä myös Euroopan unionin ulkopuolella naapurivaltioissa. Siitäkin minäkin olin iloinen, mutta sanotte myös jotain, jota en haluaisi sanottava kovin usein, se oli virkkien puolikas, että kun siellä on perusoikeuksien kanssa paljon vaikeuksia. No, pitää kyllä paikkansa ja on erittäin tärkeää, että Serbiassa on vahva oikeusasiamies, riippumattomia eri maissa, hyviä virkoja, tärkeitä henkilöitä. Kaikki tämä on tärkeää toki. Mutta mitalin toisena puolena ei pitäisi olla se, että me uskomme, ettei muka olisi ongelmia omissa maissamme. Tällaista viestiä ei pitäisi lähettää, että tekäs niin tehnyt. Mutta usein kuullaan tällaista, että me saarnaamme ihmisoikeuksien puolesta EUn ulkopuolella, mutta emme välttämättä aina sovella niitä omissa maissemmekaan. Vaikkakin useimmissa tapauksissa meidän valtiomme ovat kehittyneimpiä. Mutta on vaarallista ajatella, että, että ei meillä mukaan olisi ongelmia Siksi pidän myös tärkeänä sitä, että tehdään työtä EU-ulkopuolellakin, kun ajatellaan esimerkiksi ulkoisen hallintoa, niin parlamentissakin usein pyydetään sitä, että perusoikeuksia kunnioitetaan muuallakin. Ja jotta olisimme uskottavia, niin kyllä oman järjestelmän pitää toimia. Siksi minä uskon, että voidaan EU ulkopuolellakin selittää tätä. Voimme esittää pyyntöjä, suosituksia laajentumisenkin yhteydessä, varsinkin liittymisen yhteydessä, mutta siinä täytyy pystyä myös selittämään, että meidän hallintojärjestelmämme on avointa, reilua, kaikki ne mahdollisine tarkastuksineen. Tästä olen samaa mieltä. Sitten kysymykseni, kysymykseni siitä, pitäisi olla tiukempaa tai ainakin selkeämpää sääntelyä oikeusasemien riippumattomuuden kohdalla. Minä kyllä sanoisin täydessä sydämestäni kyllä. Kun katson kahdeksan artiklaa, niin se on julkilausuma luonteinen, eikä se kata läheskään kaikkia tilanteita. Mainitsin tästä joitakin esimerkkejä jo aiemmin. Jos läheinen perheen jäsen toimii toimielimissä tai jossain elimessä, jos oikeusasiamies joutuu näitä tutkimaan, niin mitä hän silloin tekee? Varsinkin jos tämä henkilö on jossain elimessä oikeudellisessa asemassa. Minä esittäisin, että oikeusasiamies toisi esille tämän, mutta jos hän pidättäytyisi antamasta suosituksia tai tutkimasta, niin se olisi väärin kansalaisia kohtaan edetty aivan oikeassa. Että pitäisi olla tiukempaa ja kattavampaa sääntelyä koskien oikeusasiamiehen riippumattomuutta. Herra Cashman, kiitos onnitteluista. Tasapainoilu vaikutuksellisen päätöksenteon ja vastuunkannon välillä Euroopan unionissa. No, vaikutuksellinen päätöksenteko edellyttää, jota voisi kutsua tietyksi luottamuksellisuuden alaksi jos läheiset yhteistyöntekijät eivät voi keskustella, vaihtaa ajatuksia, esittää epäilyjä, esittää ajatuksia, joita ei välttämättä tule heti julki, niin kyllä päätöksenteko on aika steriiliä. Kukaan ei ota mitään riskiä silloin enää. Ei tiedetä kaikkia siinä, mikä on puolesta ja vastaan. Voi olla, että se, mikä on jonkinlaisen puolesta, niin se ei ole välttämättä kauhean suosittu, jos se muuttuu julkiseksi. Eli 100 prosentin läpinäkyvyyttä ja avoimuutta voidaan pitää haitallisena päätöksenteolle. Eli täytyy miettiä, kuinka pitkälle voidaan mennä. Minä uskon, että jossain vaiheessa päätöksentekoprosessi on myös puoliksi epävirallista. Ja täytyy nyt miettiä sitä nykyiseen käytäntöön. Jos ajatellaan päätöksenteon elimen sisäistä kirjavaihtoa esimerkiksi, että siitä tulisi julkista jossain vaiheessa ja se olisi myös yleisön saatavilla. Mutta ei välttämättä heti alkuvaiheessa. Ei. Jokainen hallinnonala oikeusasemien avustuksella voi miettiä, mistä lukien se on julkista. Mutta ei tämä ole mustavalkoinen tilanne. Tämä liittyy myös asiakirjojen määrittelemiseen. Esimerkiksi teidän lähettämänne sähköposti. Siitä voidaan sanoa, että sähköpostiviestit ovat julkisia, mutta se mikä on paperilla ei ole. Jotain tämän tyyppistä, että kun tietyn kynnyksen muodollisuudessa ylittää hallinnon sisällä, niin silloin sitä ei voi peitellä kansalaisilta tai muilta. Herra Odi Oikeusasiamiehen roolissa on isoja puutteita, on karsimassa varsinkin, jos ei ole oikeusasiamiestä. Toisessa on vetomusvaliokunta, toisesta en tiedä, ehkä sellainen siellä on. Oikein totesitte, että jos tällainen tilanne on kerran, ja kansalaiset sen huomaavat, että heillä ei ole muutokset kuin mahdollisuuksia niissä tilanteissa, mitä on muissa maissa, niin mitä silloin tehdä? Minä uskoisin. No ja mies puolustaa oikeuksia, ei vain tiettyjä oikeuksia, vaan kaikkia oikeuksia. Sanon tämä siitä syystä, että meillä on olemassa yleissopimuksia, meillä on direktiivejä, asetuksia, jotka edellyttävät, että on riippumattomia hallinnollisia elimiä hoitamaan nimenomaan syrjintätapauksia jossain maassa. Sitä edellytetään myös Euroopan unionin jäsenmailta. Mutta voidaanko sitten edellyttää oikeusasiamiestä? No, en sulje mahdollisuutta poiskaan. Olette kyllä oikeassa siinä, että jos ajatellaan oikeusasiamiesten sarkaa, äh, nimitys vaihtelee niin sarka vaihtelee maasta toiseen. Ehkä alussa pitäisi päästä yksimielisyyteen, mitä tarkoitetaan oikeusasiamiehellä, ja sitten todeta jotain siitä, onko se jotenkin toivottavaa tai pakollista. Mutta en usko, että nyt sitä voidaan saada aikaan kuitenkaan valitettavasti. Kun ajatellaan oikeudellisia perinteitä tai järjestelmiä, ne ovat kovin erilaisia. Ruotsalainen oikeusasiamies luotiin 200 vuotta sitten – se on osa itse rakennelmaa. Ranskassa se on aika uusi asia. Ja oikeuksien puolustaja on törmännyt valtaviin vaikeuksiin, koska se ei, ei ole osa ranskalaista oikeusjärjestelmää tai hallintoa. Sitä nyt siellä totuttaudutaan siihen. Minä uskon, että pitkällä aikavälillä on ehkä tämä toteutettavissa, kuten totesitte. Mitä tässä voidaan tehdä? Voidaan taivutella näitä maita ja täytyykin taivutella maita, että oikeusasiamiehelle päättyy olla vaikutus valtaa myös, kuten Dieman Turkissa on tehnyt. Hän on käyttänyt painoarvoaan, taivuttelutaitoa vuosien ajan, jotta Turkki saisi oikeusasiamiehen. Ei hän yksin sitä tehnyt, mutta, mutta aika painokas sana hänelläkin oli, kun Turkin päätöksentekijät päättivät oikeusasiamiestä niin, eli pitkällä aikavälillä en olekaan sulle pois sitä mahdollisuutta, että saadaan eurooppalainenkin säädös, joka edellyttää oikeusasiamiestä, mutta silloin ehkä puhutaan vähimmäistasosta. Ei tässä kauhean pitkälle välttämättä tätä tietä päästä. Sitten toinen kysymyksenne liittyi oikeusasiamiesten toimivallan kirjavuuteen. Ehkä tässä voidaan heitä itseäkin syyttää, jos ajatellaan, että naapurissa oikeusasiamies saa enemmän toimivaltaa Ehkä se on hyvä peruste sitten omassa maassa sanoa, että tässä tulee jälkijunassa. Ranskassa oli vähän näin, että siellä oli aika heikko toimivalta verrattuna muuhun Eurooppaan. Nyt siellä on kaikki vahvimpia toimivaltuuksia. Thank you, Mr. Jäger. We have no... Kiitoksia. Nyt ei ole mitään muita. Eli nyt voimme päättää kuulemisenne. Vai haluatteko vielä jotain lisää, että viisi minuuttia vielä voimme teille antaa, jos haluatte meille jotain kertoa? Eh, thank you, Chair. First of all, I want to apologize. Se puheenjohtaja ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi saksan kieltäni. Toiseksi keskustelun lopussa Mietin sitä, mitä minä olen oppinut, koska tulin tänne omilla ajatuksillani ja sitten eteen tulivatkin teidän ajatuksenne. Joten missä minun täytyy antaa periksi, mitä pitää uudelleen muokata, miss, mik, pitääkö minun joissakin kohdissa asettaa prioriteettini vähän uusiksi. Mielestäni ja sen välillä, mikä on poliittista ja mikä ei ole, on asia, jota minun pitää miettiä uudestaan, pitääkö oikeusasiamiehen pitää täysin sellaisen ulkopuolella, joka saattaisi haista, haista poliittiselta päätökseltä. Ymmärrän kyllä, kun sanotte, että tämä ei ole kannattavaa ja hyödyllistä, joten oikeusamiehen olisi varsin vaikea ja hankala olla pysymättä liian arkana ja tavallaan suojautua mandaattinsa taakse, vaan pitäisi hiukan ottaa riskejäkin riippuen suhteessa muihin toimielimiin, jotta hiukan laajentaisi toimialansa rajoja. Annan yhden esimerkin, joka on hiukan tällainen arkaluontoinenkin kysymys. Ensimmäiset ehdotukset, joita Troikka teki Kyproksen kohdalla, Eikö siinä yhteydessä ollut tilaa oikeusasiamiehelle ottaa esille sitä mahdollisuutta, että kansallisten perusoikeuksia saatettaisiin riikkoa tällaisen päätöksen kautta? perusoikeusta, oikeus, oikeus, oli voinut sanoa, tässä mennään hiukan nopeasti, mutta saattaa olla, että perusoikeus omaisuuteen ja siihen, että ei joudu vanhu, vanhana köyhyyteen, koska jotkut ihmiset ehkä pitivät säästöjään pankissa, joissa äh, tämä heikas tapahtui. Joku se voinut ottaa esille tämän huonoa, tietysti oikeusasiamiehen pitää tutustua asiaan ja ehkä todeta, että mitään ongelmaa ei ole liittyen perusoikeuksiin, mutta jos lähdet jos ajatellaan sellaista, että on joku taho, joka tarkastelee, ma, tutustuu mahdollisiin ristiriitoihin, jotka liittyvät joihinkin aika päät poliittisiin päätöksiin joidenkin perusoikeuksien kohdalla, joten ajattelin tavallaan ääneen tässä teidän kanssanne. Mielestäni oikeusasemies on ääni ja ääni, jonka pitäisi pureutua enemmän perusihmisoikeuskysymyksiin, eikä niinkään pitää kiinni vain näistä ongelmista liittyvät prosesseihin, hallinnollisiin kysymyksistä. Nekin ovat varsin tärkeitä ja näihin tilivastuukysymyksiin. On myös perusoikeuskirja, se sitoo kaikkia, kaikkia toimielimiä myös ja siinä todetaan sen todetaan moniakin asioita ja annetaan varsin huomattavia oikeuksia ihmisille ja myös ne oikeusasiamies on juuri se taho, jonka pitäisi pitää tarttua näihin kysymyksiin. Kiitos herra Jäger. Tässä suosion osoitukset, jälkkyä tykö. Colleagues, we have to our Meidän nyt jatkaa keskustelua. Tervetuloa, Rova Uman Räytten. Menikö oikein? Ja kiitos siitä, että olette täällä. Te käymme samoin kuin muiden ehdokkaiden kohdallakin saatte puheenvuoron 10-15 minuutiksi voitte esittäytyä ja alustaa ja sen jälkeen kysymykset. We'll give the floor to the member. Jäsenet saavat sitten suun Olkaa hyvä. Dank u eh, mevrouw de voorzitter. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat. Eh, ajattelin puhua, kuulkaa hollantia. Sen vuoksi, että hollanti on yhä vielä virallinen kieli. Ja jos minä puhuisin englantia, niin 430 miljoonaa Euroopan kansalaista ei puhu englantia äidinkielenään. Joten, näin ollen. Rouva puheenjohtaja, nämä kysymykset, joihin minä olen vastannut, tämä kuuleminen antaa minulle mahdollisuuden esittäytyä vielä edelleen ja kertoa minun henkilöstäni ja kokemuksistani ja siitä, mikä tekee minut soveliaaksi Euroopan oikeusasiamieheksi. Varmaankin odotatte, hyvät naiset ja herrat, että minä kertoisin jotain omasta näkemyksestäni siitä, millä tavalla oikeusasia mies jatkossa toimii. No, sanon oikeusasia mies, vaikka tässä on kolme naispuolista ehdokasta. Yksi syy, miksi minä haen tähän hienoon työpaikkaan, on se erityiskokemus, jonka minä olen saanut vuosien kuluessa. Ensimmäinen tammikuuta asti olin Alankomaissa toimivassa äh, sovittelukomiteassa puheenjohtajana ja vuonna 1985 otin äh, puheenjohtajuuden vastaan tässä järjestössä ja se oli silloin vielä hyvin pieni. Ja minun äh, puheenjohtajuni aikana se on kasvanut äh, niin, että niin sillä on nyt tavallaan 54 järjestön verkko. Ja me käsittelemme äh, erilaisia valituksia, annamme sitovaa ohjeistusta ja välitystä. Ja tämä tällainen ähm, tavallaan vetoomusjärjestö Hollannissa käsittelee nimenomaan näitä erilaisia valituksia ja oikeuslaitoksen ulkopuolella. Me olemme tehneet kuitenkin lainsäädäntöä vaihtoehtoisista riitojen ratkaisusta ja online-riitojen ratkaisusta. Ja meidän järjestömme oli tässä hyvin keskeinen ja meitä on kuultu myös usein komissiossa. Ja, eli tältä alalta minulla on paljon kokemusta. Ja se kokemus, jota minä olen saanut, niin sitä minä voisin kyllä käyttää työssäni oikeusasiamiehenä itsestäni. Vuodesta 1981 olen ollut kansanedustaja ensimmäistä kahdeksan vuotta Alankomaiden parlamentissa ja sen jälkeen vuodesta 1989 olen ollut Euroopan parlamentin jäsen. Hyvät naiset ja herrat, minä, minulla on varmasti hyvin omalaatuinen tyylini. Ja ne ihmiset, jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä, ovat varmasti sen tunnistaneet, kun olemme tehneet yhdessä työtä eri asioiden parissa. Lähtökohtani vielä nyt joka päivä, jokaisessa asiassa, jonka parissa työskentelen, lähtökohtani on, että täytyy neuvotella, täytyy ymmärtää toisten näkökulmia, täytyy myös kunnioittaa toisten näkökulmia ja siitä pohjalta rakentaa silta niin, että voidaan toteuttaa hyvää politiikkaa. Sen lisäksi olen myös hyvin tulosorientoitunut, enkä minä anna koskaan periksi. Sen vuoksi, että minä aivan kuten tekin kansanedustajina haluatte saada aikaan parhaat tulokset kansalaisillenne. Henkilökohtainen mottoni politiikassa on aina ollut se, että olen lähestyttävissä, olen käytettävissä. Ja tämä tulee siitä, että minä olen hyvin oikeudenmukainen, jonka olen saanut myös kasvatuksessani. Ja sen lisäksi olen, haluan olla lähellä ihmisiä. Hyvät naiset ja herrat, miksi oikeusasiamiehen instituutio on minulle niin tärkeä? No minusta, kun ajatellaan luottamusta, niin varsinkin tällaisena aikoina mikä tilanne on kansalaisille ja millä tavalla eurooppalainen politiikka vaikuttaa, on hyvin tärkeää. Kansalaiset joutuvat suoraan konfrontoiduksi niillä päätöksillä, mitä Euroopassa tehdään, ja nämä päätökset vaikuttavat heidän arkielämäänsä, heidän eläkkeisiinsä, heidän työttömyysturvaansa ja niin edelleen. Ja oikeusasiamies ei tietenkään ratkaise tällaisia ohjelmia, se on selvä. Mutta Euroopan oikeusasiamiehen instituutio voi olla mukana auttamassa aktiivisesti luottamuksen palauttamista, koska kansalaisen täytyy tietää, että on olemassa joku, joka häntä auttaa, joku, joka häntä kuuntelee, jolla on kuunteleva korva, mutta joka myös korjaa unionia. Ja uskaltaa puuttua asioihin siellä, missä se on välttämätöntä. Euroopan oikeusasiamies on siis mukana muuttamassa hallintokulttuuria sen vuoksi, että, oikeus, sen vuoksi, että EUn toimielinten täytyy olla oikeudenmukaisia, avoimia, tehdä rakentavia päätöksiä ja kantaa myös vastuuta ja myös olla valmiita antamaan informaatiota. Mutta Toimielinten täytyy myös myöntää virheensä. Heidän täytyy olla palvelualttiita alhaalta ylös, ylhäältä alas. Eurobarometrin tutkimuksessa vuodelta 2011 kävi ilmi, että kansalaiset pitävät tärkeänä oikeutta tehdä valituksia. Ja perustamissopimuksen artikla 298 sanookin, että Euroopan äh, unionin virkamiesten täytyy olla avuliaita ja avoimia. Ja kuten juuri sanoin, niin 42 äh, prosenttia äh, Euroopan kansalaisista pitää Euroopan unionin politiikan avoimuutta riittämättömänä. Eli oikeusasiamies on tavallaan tämä toinen vastapuoli, joka auttaa kansalaisia löytämään oikeutensa. Voisi oikeastaan sanoa, että oikeusasiamies on kansalaisten äh, tavallaan äh, lakimies. Viimeisen 20 vuoden aikana oikeusasiamiehen virasto on kasvanut vahvaksi, avoimeksi ja tehokkaaksi Euroopan kansalaisten oikeuksien puolustajaksi. Herra Söderman ja Diamanduros ovat molemmat tehneet erinomaista työtä ja haluaisinkin jatkaa ja rakentaa sille edelleen. Mutta ei se tarkoita sitä, että minä istahtaisin tuolilleni. Ei, vaan tulen käyttämään energiani ja luovuuteni siihen, että tämä hyvä perusta, joka on jo olemassa, että siinä vietäisiin ja parannettaisiin niitä asioita, jotka eivät ole tyydyttäviä. Ja se on mahdollista vain silloin, kun parlamentti on mukana auttamassa ja tukemassa ja erityisesti vetomusvaliokunta, mutta tähän palaan vielä myöhemmin. Minun toimintani painopisteet ovat seuraavat, olisivat seuraavat. Ensinnäkin oikeusasiamies on näkyvä ja äh, saavutettavissa, koska työtä ei voida tehdä, mikäli kansalaiset eivät tiedä, että olet olemassa tai jos kansalainen ei tiedä, että mitä toimivaltuuksia oikeusasiamiehellä on. Ja jos katsotaan vuoden 12, 2012 toimintakertomusta, eh, jolloin tuli todella paljon näitä vetoomuksia, niin eh, niistä 70 prosenttia prosenttia oli sellaisia valituksia, joita ei voida käsitellä tai ottaa vastaan. Eli tässä on tehtävä paljon työtä. Tämä voisi olla yksi asia. Netissähän on jo tällainen interaktiivinen ohjekirja, mutta siinä voisi tehdä enemmän. Sen lisäksi oikeusasiamiehen täytyy olla nopea ja tehokas, koska jos kansalainen tekee vetoomuksen tai valituksen oikeusasiamiehelle, niin kansalainen haluaa ehdottomasti nopean vastauksen. Ja voin todeta, että käsittelyaika on keskimäärin 11 kuukautta, mutta yhdessä kolmasosassa tapauksista valituksen käsittely kestää jopa yli vuoden. Ja silloin minä todellakin pyrkisin siihen, että ihan sen mukaisesti, mitä nämä aikaisemmat oikeusasiamiehet ovat ponnistelleet, pyrkisin viemään nämä käsittelyt nopeammin lävitse. Ja tämä, mikä on äh, sopimuksissa tästä kolmesta kuukaudesta, jonka aikana pitää antaa vastaus, niin äh, uskon, että meillä olisi mahdollista saada aikaan tällainen herrasmiessopimus toimielinten kanssa, että siellä, missä mahdollista, niin vastaus tulisi vielä nopeammin. Se, mitä minä myös haluaisin tehdä ja Tästä minulla on ollut äh, kokemuksia myös tästä aikaisemmin mainitsemassani äh, säätiössä, että jos äh, kansalainen tekee valituksen, hän saa tällaisen asiakirjan numeron ja kaikki tämä pitäisi olla seurattavissa digitaalisesti. Kansalaisen täytyisi voida seurata sitä, mutta sitä ei tällä hetkellä vielä ole mahdollista tehdä, vaan hän saa vain paikan päällä tämän informaation, kun sen pitäisi tapahtua myös digitaalisesti. Sitten kolmas asia mitä oikeusasiamiehen pitäisi tehdä perusoikeuksien alalla. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä oikeusasiamiehelle ja se on asia, joka on hyvin lähellä minun sydäntäni. Se politiikka, jota harjoitetaan perusoikeuskirjan pohjalta. Sillä on sama status Lissabonin sopimuksen jälkeen ja sen vuoksi sen täytyy integraalisti oltava käytössä kaikissa toimielimissä ja virastoissa. Ja EUn hallinnon, äh, hallintoa täytyy tavallaan testata sen pohjalta, perusoikeuskirjan pohjalta. Äh, täytyy tavallaan toimia, sen täytyy tavallaan olla ABC, aakkoskirja, aapinen kaikille toimielimille ja järjestöillekin. Ja tällä on hyvin tärkeä ei ainoastaan artiklojen 41 ja 42 perusteella. Sen lisäksi Euroopan oikeusasiamiehen sääntöihin on otettu mukaan myös se, että oikeusasiamies tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden eri organisaatioiden kanssa perusoikeuksien suojelemiseksi. Ja tässä on vielä paljon tehtävää koska tämä eurobarometritutkimus, johon juuri viittasin, niin siitä käy ilmi, että 85 prosenttia Euroopan kansalaisista ei tiedä tarpeeksi perusoikeuskirjasta. Joten oikeusasiamiehenä minä kyllä panostaisin tähän aika lailla. Neljäs asia. Yhteistyö Euroopan parlamentin ja oikeusasiamiehen välillä. Euroopan parlamentti ja erityisesti vetoomusvaliokunta ja Euroopan oikeusasiamies ovat eh, minun mielestäni luonnollisia liittolaisia tiheät äh, yhteydet vetoomusvaliokuntaan ovat sen vuoksi mielestäni hyvin tärkeitä. Eikä ainoastaan silloin, kun esitellään tämä vuosiraportti, vaan lävitse koko vuoden. Minä näin Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, että kuuden ja puolen vuoden aikana meillä on ollut 18 erityisraporttia. Minusta tämä määrä voisi kasvaa. Tämä ei tarkoita sitä, että minusta teidän pitäisi joka kuukausi saada jokin erityisraportti. Ei, koska kyllähän täytyy nyt myös varoa sitäkin, että tätä välinettä ei tavallaan ylikäytetä. Mutta minusta kuitenkin tässäkin voitaisiin vielä tehdä jotain. Sitten toinen asia, hyvät naiset ja herrat. Ja tämä oli myös Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, nimittäin hyvän hallinnollisen toiminnan koodi. Euroopan parlamentti on yhteistyössä oikeusasiamiehen kanssa tehnyt hyvää työtä tällä alalla. Ja muistuttaisin tässä näistä Roy Perin ja Marko Kesslerin raporteista vuonna 2001. Minusta kaikki toimielimet tarvitsevat tällaisen koodin se, mitä oikeastaan tässä pitäisi olla, on jonkinnäköinen äh, eurooppalaisen hallintokulttuurin äh, koodi. Jos parlamentilla on yksi äh, koodi ja toisella toimielimellä toisenlainen koodi, niin silloin myös estetään avoimuutta. Minä uskon, että oikeusasiamiehen asiantuntemus voisi tukea tällaisen koodin luomista. Jos ei se nyt tule tällä kaudella, niin eh, silloin minusta oikeusasiamiehen pitäisi eh, neuvotella kaikkien toimielinten kanssa siitä, että eikö se voitaisi ottaa mukaan seuraavaan toimielinten väliseen sopimukseen. Tässäpä muutama prioriteetti, jota minulla on ja kiitokset. Thank you. Kiitos Rova Umeräytön. Seuraavaksi koordinaattoritten kysymykset. Herra Jaar. Ja, vielen dank. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset äh, Ria Oomen Räyten tästä lyhykäisestä esittelystä. Minä olen kirjoittanut tähän avainsanaksi sitoutuminen ihmiseen, ja sehän on nimenomaan se, mikä oikeus on tärkeää. Eli siis tämä, että on kiinnostunut ihmisistä. Se on hyvin tärkeää. Se on sama mielenkiinto, mikä meillä on vetomusvaliokunnassa, eli siis olemme kiinnostuneita ihmisistä. Se on hyvä asia ja minusta on hyvä, että meillä on tällaisia sitoutuneita ehdokkaita useita. Te va- sinä vastasit puheenvuorossasi jo tiettyihin minun kysymyksiini. Ensimmäinen kysymys kolme tärkeintä asiaa. Jos eh, sinusta tulisi oikeusasiamies, mitkä ovat ne kolme tärkeintä asiaa, johon haluaisit puuttua? Mikä on sinun työsi painopiste sitten? Toinen liittyy oikeusasiamiehen nä- näkyvyyteen. Sinä puhuitkin siitä ja olen iloinen, olen tästä samaa mieltä. Eli nä- oikeusasiamiehen täytyy olla näkyvä kansalaisille Tästä olemme hyvin samaa mieltä. Ja vetomusvaliokunnalla on suurin piirtein sama ongelma kuin oikeusasiamiehellä näkyvyyden suhteen. Sitten kysymys, millä tavalla voimme parantaa oikeusasiamiehen näkyvyyttä? Ja se varmasti koskisi samanaikaisesti myös vetomusvaliokuntaa. Sitten ihmisoikeusperuskirja, tämä on asia, joka on meillä jatkuvasti esillä vetomusvaliokunnassa ja myös oikeusasiamiehellä. Meillä on ongelmana se, että vetoomukset ja valitukset, ovat, joita tehdään oikeusasiamiehelle, ovat hyvin oikeutettuja, mutta toisaalta meillä on sellainen ongelma, että perusoikeuskirjaa voidaan, hyvä, voidaan hyväksi käyttää vain silloin, kun se on EUn oikeuden käytännössä mukana, mutta jos ei ole tässä EUn lainsäädäntöön, niin silloin voimme usein todeta, että valitus on oikeutettu, vetomus on oikeutettu, mutta me emme voi sitä käsitellä, koska meillä ei ole minkäännäköisiä oikeudellisia tehokkaita keinoja tehdä mitään. Millä tavalla te suhtautuisitte tähän ongelmaan? Eli perusoikeuskirja, ihmisoikeuskirja ja ihmisoikeusperussopimus ja, ja, ja se, että ei ole toimivaltuuksia. Mutta minulla oli itse asiassa muutenkin kysymyksiä, mutta te vastasitte jo puheenvuorossanne niihin. Kiitos. Thank you. Kiitos, herra Jaara. SDstä herra Cashman. Very much, Madam President. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Rova Umeräyten onnittelut alustuksestanne. Kaksi kolmasosaa en kuulla siitä. Ottaisin nyt esille joitakin kysymyksiä herra Postin puolesta. Niin totesitte, että pitäisi nopeasti vastata kansalaisille. Niin oletteko ehkä miettinyt jotain muutoksia, joita tarvitaan oikeusasiamiehen toimeessa, jotta voitaisiin Sara lisää nopeutta. Sen pohjalta, mitä Jaar totesi perusoikeuksista, niin olen aivan samaa mieltä kanssanne, että se koskee kaikki toimielimiä. Niitä pitäisi olla nimenomaan aivan päällimmäisen ajatuksissamme. Ja kun on kerran sanottu, että se vain suoraan liittyy EU-oikeuteen, niin miten te ottaisitte huomioon tämän huolenne siitä, että perusoikeuskirja ei riittävästi huomioida mahdollisissa päätöksissänne tai suhteissanne toimielimiinne. Olen kiitollinen siitä, että mainitsitte myös hyvän hallintotavan käytännössäännöt ja mainitsen myös tämän valiokunnan tärkeän jäsenen Rova Kesslerin, joka uurasti siinä sen parissa. Kiitos, että sen mainitsitte. Totesitte myös aivan oikein, että tässä on ihan luonnollinen liittoutuma parlamentin ja oikeusasemien välillä palvelaksemme kansalaisia. Haluaisitteko ehkä jotain tästä kertoa enempänkin? liittyy myös siihen, että silloin kun tulee ristiriitaa, kun parlamentti ja oikeusasiamies ovat sukset ristissä, niin miten te sitten huomioitte kansalaisen siinä? Sitten Eera Bossin otti tämän aikaisemmin esillä, olen pannut niin paljon kysymyksiä, mutta ehkä vähän päällekkäisyyttä myös herra Jaari kysymysten kanssa. Minkälaista ohjatti täältä sitten komissiolla silloin, kun siellä neuvotellaan esimerkiksi tärkeistä kauppasopimuksista muun muassa Yhdysvaltain kanssa. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitos. Herra Rovaukken. For coming here and... Kiitoksia, kiitoksia, että tulitte tänne ja piditte tämän esityksen. Menen nyt ihan suoraan siihen, mikä minua todella huolettaa. Kolme kolmen ehdokkaan puoluejäsenyydet tai yhteydet. Hmm te sanoitte itse puheenvuorossanne nyt, että teidät on valittu, niin se on totta, kaikki on, meidät on, mutta ketään te, kukaan teistä ei ole lähellä öö, puolinkaan kansalaisen alueelta, jotka teidät on valittu. Meidät on kaikki, me olemme kaikki mukana erilaisissa poliittisissa ohjelmissa, että sanotte, että haluatte kuunnella vaalipiiriänne varmasti tarkoitatte kaikkia kansalaisia, mutta tarko, sanoitte kuitenkin, että kuuntelette ja äh, ehkä tuli väärä tulkkaus, mutta tämä, näin sanottiin tulkkauksessa, kun tulkattiin Hollannista Tanskaan, että tällainen sekannus tapahtui, en ole varma, mutta lainaan nyt teitä, mitä olette kirjoittaneet European Voice-lehdessä. Tämä todella hämmästyttää minua. Ensinnäkin te sanotte, että oikeusasiamiehen riippumattomuus on sama kuin komission sen riippumattomuus. Komission ja sen on kuitenkin poliittisesti nimetty. Kaikkihan sen tietävät, heidän pitää olla riippumattomia kansallista intresseistä, kun taas oikeusasiamiehen täytyy olla riippumaton. Vähän niin kuin tuomarien täytyy olla. Ja se on ihan erityyppistä riippumattomuutta. Ei se ole mikään moraalinen Mm, kuvaus tästä. Ja sitten kun vielä lisätte sen, että olette sitä mieltä, että äh, kansanedustajat, valitut henkilöt ovat parhaita edustamaan myös oikeusemiehinä, niin silloin tavallaan me sotkemme poliitikon työn oikeusmiehen työhön. Ja minun mielestäni silloin, mitä tapahtuu, jos, jotakin, mitä tapahtuu, jos joku sanoo, että ok, jos on politiikassa mukana, tai on ollut poissa politiikasta aika huomattavankin ajan, mutta kun on suoraan valittu, niin silloin kyllä heikennämme toimielintä ja sen suhteita kansalaisiin, koska silloin te vain vahvistatte, että olette riippumaton, mutta teidän pitäisi myös nähdä riippumattomina. Ja ketään meistä ei nähdä riippumattomana täällä puoluepolitiikasta. Meidän on edus valittu poliittisista puolueista, joten olen kyllä tästä varsin hämmästynyt. Ja kun sanotte, että haluatte säännöllä hyv- asetuksen hyvästä hallinnosta. Olen tästä aivan samaa mieltä, mutta jos sitten määrittelette riippumattomuuden, riippumattomuuden niin, että jos on poli- edustaa poliittista puolta, niin silloin on riippumaton. Mielestäni kyllä tämä pitäisi on sama kuin sanottaisiin, että jäävyyskysymykset eivät ole mikään objektiivinen kuvaus. Sama kuin sanoisi, että jäävyyskysymys on selkeästi objektiivinen kuvaus, samoin kuin puolueellisuus. Tämä tarkoittaa jotakin erilaista kuin meidän työmme täällä. Ja sitten avoimuudesta kysymys. Näin, että äänestitte tyhjää, kun äänestettiin 10.49, kun viimeksi äänestimme, minua hämmästytti, jos haette oikeusasiamiehen virkaa ja peräänkuulutte avoimuutta, miksi sitten tuette parlamenttia, kun se vaatii 10.49 korkeapäivän tasona ja voisin lisätä vielä yhden kysymyksen, niin kuin tein muillekin Entä sitten tämä Orhusen yleissopimus, jossa käsitellään ympäristökysymyksiä ja antaa, se antaa kansalaisille suurempaa avoimuutta, enemmän mahdollisuuksia osallistua kuin 10.49 on tilanne? Ja haluatteko vahvistaa kansalaisten osallistumista? Mutta seittäkää sitten meille, miksi äänestetään äänestyksessä kuitenkin tyhjää kun viimeksi nyt äänestimme 10.49. Juu, Mrs. Wertman. Rova Vertman. Um, uh, Mikrofoni. Ah. That's good, that's Okay. Uh... Selvä. Kiitoksia kovasti. Olisin kysynyt kaksi kysymystä. No oikeastaan toinen on kollegalta, niin meidän ryhmästämme Rova jo ottikin esille tämän äänestyksen avoimuuteen liittyen. Voisitteko vielä kertoa, miksi äänestitte tyhjä näin tärkeässä asiassa, kun otettiin kantaa oikeusasiamiehen? Ja mitä mieltä olette asiakirjan julkisuussäädöksen tarkistamiseen liittyen nimenomaan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjoihin? Ja Alderyhmässä te korostitte, että te olette täysin puolueet ja riippumaton puolueista. Miten tämä voidaan sitten kytkeä äänestyskäyttäytymiseen, kun olette nyt ehdokkaan oikeusasiamieheksi? Ja sitten olen miettinyt paljon tätä, kun meillä on nyt talousarvio kurimus käsissä kriisin takia Euroopan unionissakin, niin Miten te ajattelette omaa työtäntä näissä reunaehdoissa, koska oikeastaan meilläkin on vain se tietty talousarvio, sen yli eikä ympäri ei pääse. Miten voitaisiin ehkä tehostaa työtä? Miten voitte olla tehokas yhtäältä ja sitten toisaalta kuitenkin kansalaisten puolesta menestyä vielä paremmin? Voitteko kertoa tästä? Thank you. Kiitos. Eipä taida olla herra Chichester paikalla. Ei. Eli ehkä voimme nyt päättää koordinaattorikierroksen tähän. Ja Rova Uman Reuters saa puheenvuoron. Ähm, Kiitos. Ensinnäkin äh, edustaja Wertman Julkinen asiakirjojen saatavuus on minulle hyvin tärkeää ja oikeusasiamiehenä minun on hyväksyttävä se asetus, jonka parlamentti tekee. Ja ehdokkaana en halua, että olemassa oleva keskustelu vaikuttaa minuun, ja kyllä minä tämän keskustelun tunnen. Julkinen Asiakirjojen saatavuus on yksi asia, avoimuus on toinen. Mutta miten rajata tämä sitten henkilökohtaisiin tietoihin? Ja tämä on se konflikti, mikä meillä parlamentissa on. Olen tästä tietoinen, mutta huomioikaa myös, että tässä vaiheessa en ota tähän kantaa sen vuoksi, että oikeusasiamies se ei valitse puoltaan. Oikeusasiamies on vastuussa siitä, mitä perusoikeuskirjassa sanotaan kohdassa 41 ja 42 avoimuudesta ja julkisesta saatavuudesta. Enkä lähde sitä arvioimaan. Sitten äh, talousarvioon liittyvät äh, ongelmat. Meidän täytyy olla tehokkaampia kuin nyt se kokemus, mikä minulla nyt on, joka minulla on tuolta riidan ratkaisu mm, valiokunnasta. Vaikkakin olisi enemmän valituksia, niin jos käytetään näitä uusia digitaalisia mahdollisuuksia, voi olla tehokkaampi kuin ennen. Ja minusta voisi olla viisasta, jos katson oikeusasiamiehen nettisivua tai komission tai vetomusvaliokunnan internetsivustoa, niin niiden välillä pitäisi olla enemmän yhteistyötä. Vetomusvaliokunta ja oikeusasiamies voisivat tukea toinen toistaan. Joten selvä, budjetti on tiukka, budjetti on olemassa, sitä on, se, on, se on tiukka, mutta et, et tule koskaan kokemaan, että tarvitsisiin enempää rahaa kuin mitä budjetissa annetaan. Sitten Rova Auken. Te teitte koko joukon kaiken näköisiä huomioita riippumattomuudesta. Te siteerasitte minun alustustani. Se on myös englanniksi kirjoitettu, lähetän sen teidän, niin huomaatte, että se, mitä te sanoitte, niin ei pidä paikkaansa. En minä niin sanonut. Se, mitä minä haluaisin sanoa, on, että riippumattomuus on osoitettava. Se on osoitettava sillä hetkellä, kun astuu virkaan ja on siinä virassa. Ja se täytyy osoittaa siinä vaiheessa, kun antaa virkaanastumisvalansa tuomioistuimen edessä. Silloin täytyy myös todistaa olevansa riippumaton. Meillä on tässä parlamentissa säännöllisesti keskusteltu tästä, kun oikeusasiamies on nimitetty, että saako hänellä olla poliittisia sitoumuksia. Ja tämä on minusta oikeastaan erinomainen esimerkki, koska tämä sama keskustelu käytiin myös Södermanin kohdalla. Mutta sillä hetkellä, kun Söderman astui virkaansa, me emme ole kuulleet sanaakaan koko keskustelusta. Ei, päinvastoin me valitsimme Södermanin uudelleen. Ja siitä huolimatta hänellä oli poliittisia sitoumuksia ja poliittinen tausta. Edustaja Auken luottamus on tärkeää. En minä voi teitä vakuuttaa Onneksi tässä parlamentissa kaikilla ihmisillä on oma mielipiteensä ja jokainen saa äänestää juuri niin kuin haluaa. Mutta kuitenkin voisi antaa sellaista luottamusta, että kun äh, on valittu, niin silloin tavallaan osoittaa myös riippumattomuutensa. Kaikki nämä kuusi ehdokasta, jotka tänne tänään tulevat, kaikilla äh, on tiettyä tavallaan tiettyjä sitoumuksia parlamenttia. Kuitenkin eh, heidät, joku heistä valitaan ja joku heistä on valittu omiin tehtäviinsä. Ja jokaisen kohdalla teidän täytyy miettiä, kenet minä valitsen, kuka on se, joka pystyy parhaiten eh, puolustamaan kansalaisten oikeuksia, niitä oikeuksia, joita te myös eh, kansalaisten puolesta puolustatte. Ja se on se päätös, mikä teidän pitää tehdä. Oikeusasiamies ei ole poliitikko, ja sillä hetkellä, kun oikeusasiamies on valittu, hän ei taatusti ole enää poliitikko, ja silloin hänellä on kaikki, kaiken näköiset, äh, äh hänen täytyy luopua kaikista näistä äh, tavallaan velvollisuuksista, joita hänellä poliittisessa elämässään on ollut. Jos on oikeusasiamies, silloin on riippumaton, on tässä on oikeastaan ihan tällainen menettelytapa, eh, jolla voidaan sitten erottaa oikeusasiamies, mikäli hän ei ole riippumaton. Ei siihen niin paljon allekirjoituksia vaadita. Eli siis oikeusasiamies on riippumaton ja oikeusasiamiehen täytyy olla se, joka kuuntelee kansalaisia ja joka ryhtyy toimiin ja joka huolehtii siitä, että kansalaisten huolenaiheesta huolehditaan. Edustaja Cashman, nopea vastaus. Kyllä. Muutoksia kyllä. Herrasmies sopimus toimi elinten välillä. No, minä katson tätä ja, ja kerron myöhemmin. Sitten perusoikeuskirja. Perusoikeuskirjan tulee olla ei ainoastaan minun mukanani. Sen pitää olla kaikkien toimielinten raamattu. Minun täytyy vakuuttaa mutta päivittäin sitten ihmiset ja toimielimet tämän puolesta. Te sanoitte, että tässä on tällainen luonnollinen liittouma vetomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen välillä. Mitä sitten, jos tulee konflikti näiden välille? No, minä toivon, että yksi minun ensimmäistä asioistani on jokin asia, jossa parlamentti voisi olla mukana, koska silloin voisin todistaa riippumattomuuteni. Ja sitten lopuksi nämä kauppasopimukset ja siihen antavat mahdollista neuvot. Oikeusasiamies ei ole lainsäätäjä. Tämä merkitsee siis sitä, että te täällä parlamentissa päätätte näistä asioista. Teillä voi olla poliittinen tai inhimillinen visio oikeusasiamiehestä, mutta teidän tehtävänne on tehdä lakeja, ei oikeusasiamiehen. Sitten edustaja Jaar. Te viittasitte oikeusasiamiehen toimeen. Oikeastaan vain Saksassa on tämä sana Bürgerbeauftragte, kansalaisten asiamies, eli oikeusasiamies. Ja minä olen aina tuntenut olevani kansalaisten asiamies. Ja voisin myös todistaa, koska olen aina itse tullut valituksi eikä ketään valita, ei edes Alankomaissa, ellei ole jotain hyvää kansalaisten sanottavaa sinusta. Eli tämä oikeusasiamiehen tehtävä on kovin tärkeä, koska Euroopan kansalainen Euroopan kansalaista ovat kritisoineet unionia niin paljon, haluaisin, että kansalaisilla olisi sellainen tunne, että joku kuuntelee heitä, on olemassa joku, on joku, joka ohjaa ja korjaa toimielimiä, on joku, joka huolehtii siitä, että, että äh, alhaalta ylös kaikilla, kaikki ovat palveluhalukkaita. Sitten te kysytte, millä tavalla minä tämän teen. Niin, näkyvyys. Tämä tarkoittaa siis sitä, että täytyy katsoa, missä päin Eurooppaa ei vielä tunneta oikeusasiamiestä ja miten niin ei, ja että ei tiedetä, mitä oikeusasiamies tekee kommunikointi, mediat, sosiaaliset mediat ja yhteistyö vetoomusvaliokunnan kanssa ovat erittäin tärkeitä. Ja esimerkiksi meidän täytyisi katsoa tätä nettisivustoa. Nykyään on uusia mahdollisuuksia. Jos minä katson oikeusasiamiehen nettisivusta, kun minä avaan oikeusasiamiehen nettisivustoa, sivuston. Se kestää... Se kauemmin kuin Että... Se kestää kauemmin, mutta Diamondoro on tavallaan institutionalisoinut koko tehtävän, mutta nyt meidän täytyy vielä parantaa ja vahvistaa tätä? Miten minä teen tämän? Täytyy olla vakuuttava. Täytyy olla avoin keskustelu. Mutta se merkitsee myös sitä, että jos tätä ei tapahdu, niin sitä täytyy tehdä ilmoitus. Jos minut valitaan, niin tulen en ainoastaan seuraamaan vetomusvaliokunnan tekemisiä, vaan tulen olemaan läsnä myös erittäin paljon, koska silloin voi ymmärtää paremmin ihmisten viestejä. Ja siinäpä tämä. Thank you so. Kiitoksia. Ja sitten toinen kierros kysymyksiä. Herra Bujan ensimmäisenä. Merci Madame la Présidente, euh, cher Ria. Kiitoksia, Parahin Riia. Me tunnemme toisemme. Ei oikeastaan ole sen enempää kysyttävää muuta kuin edelliseltäkään, mutta kysyisin kuitenkin oikeusasiamies verkosta Euroopassa. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole oikeusasiamiestä, vaikkakin joissakin on vastaavia rakenteita, mutta niiden myötä ei pystytä kansallisella tasolla osoittamaan tarkalleen tätä elintä tai että voi olla yhteydessä yhtä säännöllisesti kuin on jossain toisessa maassa meidän kohdalla. Eli kysyisinkin, oletteko sitä mieltä, että oikeusasia, EUn oikeusasiamies voisi painostaa noita maita, joissa ei oikeusasiamies laitosta, niin että tällainen laitos siellä luotaisiin? Siis nykyisissä jäsenvaltioissa ja tulevissakin. Onko teidän mielestänne mahdollista, että EUn oikeusasiamies voisi toimia niin, että jäsenvaltioissa oikeusasiamiehet olisivat mahdollisimman samankaltaisia esimerkiksi muutoksen haussa. Nyt on kyse myös kansalaisuuden teemavuodesta, varsinkin tänä vuonna, mutta aina on joka vuosi kansalaisen teemavuosi. Ja tähän liittyy myös viestintäkysymys. En tiedä, jos ajatellaan noiden maiden kansalaisia, niin enkä minä ole huonommassa asemassa verrattuna muihin jäsenvaltioiden, muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin muutoksen haussa. Voiko Euroopan unionin oikeassa olla tässä roolissa? Mrs. Danoka. Rova Danoka. uh... Es runāšu latviski, eh, jo mans eh, jautājums Olmans Ruitens kundze. It's one of the language. Kiitoksia. Eh, seura- Kysymykseni on seuraava, Rooма Räytön. Puhun nyt Latviaa, koska Ajattelin kysymystäni, niin kun että miksi te ette puhuneetkaan meille englantia tänään. Meidän äidinkielemme ovat molemmat sellaisia, että ne kuuluvat EUn virallisiin kieliin, joita on 23. 500 miljoonaa ihmistä puhuu 23 eri kieltä. Eivätkä kaikki voi puhua äidinkieltään edes näistä 23. Noin 50 miljoonaa Euroopan kansalaista puhuu kieltä, joka ei kuulu näihin virallisiin kieliin. Te mainitsitte perusoikeuskirjan, Ja siellä on mukana myös syrjimättömyyslauseke. Jos joku puhuu kieltä, joka ei kuulu näihin kieliin, miten te aiotte toteuttaa tätä kohtaa perusoikeuskirjasta, jos te saatte esimerkiksi valituksia? Esimerkiksi siitä, että ihmiset eivät voi käyttää omia kieliään ja että he eivät saa informaatiota, että he saavat sen sitten toisella kielellä. Tämä on kysymykseni. Kiitoksia. E, Kiitos. Minä tunnen Umeräytön erittäin hyvin. Olemme samassa valiokunnassa. Hän on ollut myös esittelijänä Turkki-asiassa. tunnen varsin hyvin hänen pyrkimyksensä olla objektiivinen. Hän on myös älykäs. Siksi haluaisin onnitella häntä näistä ominaisuuksista. Kysyisin nyt päätöksestä, jonka euroryhmä tässä teki hiljattain. Se vaikutti ihmisten talletuksiin yhdessä jäsenvaltiossa. Jos hän olisi ollut aikanaan oikeusasiamiehenä, kun päätös tehtiin, niin olisiko hän ehkä jo pystynyt jotain tekemään vai todennut vain, että tämä poliittinen päätös ei liity millään tavalla oikeusasiamiehen toimeen? Toiseksi tähän liittyvä kysymys. Mun mielestäni oikeusasiamiehen toimivalta on aika rajallista. Jos ajatellaan kansallisten oikeusasiamiehen toimivaltaa, niin useimmiten kansallistasolla on toimivalta enemmän kuin on Euroopan unionin oikeusasiamiehellä. Aiotteko tehdä tälle asialle jotain, jos saatte tehtävän? Pitäisikö aloittaa keskustelu toimivallan laajentamisesta? Kiitoksia herra Martinez. Martinez. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin sinä haluan onnitella rouva Omen Rauten ystävämme Ria siitä, että käytti tässä omaa kieltään johdannossaan, ei vain sen takia, että olen varapuhemies, parannus olen myös vastuussa monikielisyydestä, mutta myös sen takia, että kun ajatellaan tätä tehtävää, johon hän on tullut ehdokaksi, on todella tärkeää tässä vaiheessa enemmän kuin missään muualla toimielimissämme on tärkeää siis se, että ymmärtää sen, että ihmiset kääntyvät hänen puoleensa omalla kielellään. Omalla, omalla kieltä käytetään, kun asioidaan oikeusasiamiehen kanssa. Siksi on erittäin tärkeää se, että pidämme mielessä tämän toimielimen yhteydessä, niin kuin parlamentissakin pitäisi muistaa, vaikka näin ei ehkä olisikaan komissiossa ja neuvostossa, niin meidän pitää olla tietoisia siitä, että omalle demokratiselle identiteetille tässä projektissa on äärimmäisen tärkeää se, että kansalaiset voivat kommunikoida. Ei ole kyse vain kääntää joku puoli, vaan saavat myös tietoa, saavat vastauksia sillä kielellä, mikä on heidän. Minulla oli kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni on varsin yksinkertainen. Minä en ollenkaan pidä siitä, että me käytämme tästä tehtävästä sanaa, joka on varsin kryptinen, mahdoton ymmärtää kaikille kansalaisille, jotka eivät ole ruotsalaisia – tai edustaa muita kansalliskielä käyttävät sanaa ombudsman. Meille muille tämä on omituinen, ihmeellinen, käsittämätön sana, ja siksi olenkin varsin tyytyväinen, että me Espanjassa me, meillä on sana defensor del pueblo, kansanpuolustaja, ja sitten käytetään ratsassa mediatör sanaa En tiedä, onko muissa virallisissa kielissä sana, joka ei ole näin hämmentävä, joka ei monelle sano yhtään mitään. niin on selväkin, että luottamus on aivan ratkaiseva. Kysyisin äh, Rova Omanräytänyltä, miten uskotte, että voidaan parantaa luottamusta ennen kaikkea, miten voimme päästä tästä nykyisestä luottamuksellisuudesta joka on aivan ehdotonta tässä toimimisessa, josta puhumme, luottamuksellisuus, salaisuus, kun ajatellaan valitusten määrää, joita vetomusvaliokuntaan tuntee, me emme tiedä sitä. Jo todellakin Euroopan oikeusasiamiehen toimisto on virasto, jossa ei tiedetä, tunneta suuren enemmistön tilannetta. Miten uskotte, että voitaisiin päästä tästä salamyhkäisyydestä? sitä vielä luottamuksesta. En ole koskaan ajatellut olevan niin, että, että se, että kuuluu poliittiseen puolueeseen, että sitä, se voisi olla jotenkin raskauttava kenellekään se, että on kulunut johonkin puu aikaisemmin tietysti omassa maassa, niin ihmiset joutuvat kyllä vankilaan, niin kuin minulle kävi aikaisemmin, mutta nykyään ei voida rankaista ihmisiä siitä, että he kuuluvat johonkin poliittiseen puolueeseen, eikä tämä suinkaan tarkoita sitä demokratiasta kuuluu johonkin poliittiseen puolueeseen, se olisi, sehän on niin perustavallatoinen oikeus, että jos sen kyseenalaistaa, niin mielestäni se on kyllä hyökkäys itse demokratiaa vastaan. Nyt kuitenkin haluaisin kysyä ystävältämme, onko hän, puoltaako hän sitä, että olisi sellainen järjestelmä niin, että parlamentista käsin voitaisiin ottaa yhteys oikeusasiamiehen, jos oikeu- oikeusasiamies toimii tavalla, jota parlamentti pitää sääntöjen vastaisena, koska se on ongelma, joka meillä on ja sitä ei ole selvitetty. Ja kysyisin vielä teiltä, minusta nimittäin tuntuu, että jos olisi sellainen järjestelmä, että parlamentista voitaisiin ottaa yhteys suoraan oikeusamiehen, jos hänen käyttäytymistään pidetään sellaista, että se on tehotonta tai ei sovi jotenkin sääntöihin tai hän osoittaa, ei osoita riippumattomuutta. Arvoisa ehdokas, olisitteko te valmis eroamaan, jos parlamentti täällä äänestäisi eronne puolesta? Tämä on ihan yksinkertainen kysymys. Haluaisin tietää, mitä tästä sanotte. Olisitteko valmis eroamaan, jos parlamentti jossain kohtaa pyytää teitä eroamaan, koska parlamentilla ei ole valtuutena erottaa häntä, mutta se voi kuitenkin pyytää, että hän eroaisi. Haluaisin siis tietää ihan konkreettisesti, mitä tekisitte. Eroaisitteko, jos parlamentti näin tätä pyytäisi? jos parlamentti pitäisi eh, oikeastaan mieltä ei-riippumattomana tai tehottomana. Silloin mielestäni tämä riippumattomuuskysymys olisi ratkaistu. Jos parlamentti voisi eh, tuomita et, tai päättää, että oikeusasiamies ei ole riippuvainen siitä pitää kuitenkin lähteä, tähän on riippumaton, eikä pitäisi menettää riippumatta tietenkään senkään takia, että kuuluu johonkin poliittiseen puolueeseen. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitos. Ja viimeisenä herra Bustinaru. Grazie, signora president. Kiitos puheenjohtaja. Yksi tärkeä kysymys liittyy teidän sitoutumisenne huomioida ihmisoikeudet ja perusoikeuskirjaa. Kuulostaa kivalta, ihan vaikuttavaakin, mutta miten toteutte, toteuttaa se? Kysymykseni liittyykin siihen, että tähän asti Rovaderin, joka vastuussa perusoikeuskirjasta komissiossa, nimenomaisesti vastusti sitä, että perusoikeuskirjaa pidettäisiin EU-oikeuteen kuuluvana. Perusoikeuskirja voidaan saattaa vain osaksi kansallista lainsäädäntöä. Miten te aiotte huomioida perusoikeuskirjan jatkossa? Toiseksi, kun pidetään mielessä komission käyttäytyminen, salailu, avoimuuden puute joskus tärkeissäkin kysymyksissä, niin Miten te aiotte varmistaa sen, että avio, avoin ja reilu yhteistyö parlamentin komission kesken jatkuu tulevaisuudessa? Nimittäin olipa sitten kuka tahansa oikeusasiamiehinä, niin tämä nyt aika lyhyt kausi ensi vuonna kuitenkin parlamentin vaalien jälkeen tulee vastaan uudet kisat. Miten te voitte varmistaa sen, että tänä lyhyenä aikana saadaan hyvä perusta paremmalle avoimuudelle, laajalle yhteistyölle komission ja parlamentin kesken? Tähän liittyen, kun on olemassa jäsenvaltiossa aika lainilla kirjoa hallituksen käyttäytymisessä, niin miten voidaan taata se, että kun me täällä peräkulutamme tiettyjä standardeja, oikeusasiamiehen tointa varten, niin että tässä olla johdonmukaisia ja kohtelulta samankaltaisia kansallisissa hallituksissa. Voidaanko saada hyvää hallintotapaa ja avoimuutta samalta pohjalta Brysselissä kuin jäsenvaltiossakin? Nimittäin, jos näin ei ole, niin meidän valiokuntamme Jatkossakin on vain ikään kuin muuri, jonne tullaan osoittamaan epäluottamusta ja valittamaan. Ja valiokunta ei kuitenkaan pysty mitenkään vastaamaan näihin. Kiitos. Thank you. Kiitos, herra Postinaaru. Rovome Räittö. Yeah. Ähm. Kiitos. Jos aloitan, aloitan tästä viimeisestä puhujasta, se sopinee parhaiten. Millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että perusoikeuskirja vaikuttaa suoraan konkreettisesti jäsenvaltioissa? Tämähän liittyy perussopimukseen myös. Ja perussopimus määrittelee, että tämä tapahtuu toimielinten kautta. Ja jos halutaan muuttaa perustamissopimusta, niin se sopisi oikeusasiamiehelle hyvin. Mutta parlamentti ja neuvostohan tästä päättävät. Sitten mitä te sanoitte salailusta ja avoimuudesta. Minä kannatan suurinta mahdollista avoimuutta. Ja tämä on myös se konflikti, mikä tällä hetkellä on vallalla. Nimittäin, miten pitkälti voidaan joissain asioita, jotka ovat salaisia, Eli silloin, jos jokin asia on salainen, silloin se ei täytä avoimuussääntöjä – ja silloin minusta parlamentin yhdessä neuvoston kanssa pitäisi saada aikaan hyvä tasapaino siihen, että huomioitaisiin myös ihmisten henkilökohtaisen elämän oikeudet. Minä olen nähnyt vuoden 2008 ja 2011 päätöslausemat aiheesta, mutta nyt teidän tehtävänne on huomioitava ja huolehdittava siitä, että saadaan aikaan hyvää uutta lainsäädäntöä, joka vastaa enemmän Lissabonin sopimusta. Ja enkä minäkään usko, että te parlamenttina pitäisitte hyvänä sitä, että kun ollaan sovittelussa, että kaikki ne kompromissit, joita te olette laatineet etukäteen keskenänne, että teidän pitäisi eh, esitellä ne kaikki neuvoston eh, työryhmille. Eli se aina pitää harkita ja miettiä sitä, mitä halutaan pitää salaisena. Oikeusasiamies on tehnyt eh, hyviä sopimuksia toimielinten kanssa ja uskon, että minä, mikäli minut valitaan, katson hyvin tarkkaan nämä sopimukset lävitse ja siellä, missä voidaan tehdä parannuksia, niin myös tehdään. Sitten mitä tulee käytännössääntöihin, kaikilla toimielimillä pitäisi olla samat käytännössäännöt käytännössäännöt sellaisenaan kuin ne nyt ovat. Ne on laadittu ja niitä noudatetaan Euroopan parlamentissa. Niissä lähdetään tavallaan kansalaisten lähtökohdista enemmän, kun taas sitten käytännössäännöt neuvostossa tai komissiossa ovat enemmän äh, käytännössäännöt äh, virkamiehille, kuinka virkamiesten pitää käyttäytyä. Ja tässä minä ajattelen hieman toisinpäin ja haluaisinkin tehdä kanssanne yhteistyötä tässä asiassa. Se oli siinä. Euroopan unionin päätökset liittyen talletusten verottamiseen. Minun täytyy tätä hieman pohtia. Ensisijaisesti uskon kuitenkin, että että tässä asiassa en voi välttämättä auttaa kansalaisia, koska kansalaisten täytyisi kääntyä lainsäätäjän, kyseisen maan lainsääntäjän puoleen teidän kotimaassanne. ja silloin oikeusasiamiehellä, teidän maanne omalla oikeusasiamiehellä on siinä sanansa sanottavana, onko se oikeudenmukaista vai ei, mutta tunnistan ongelman. Miten minä voisin eurooppalaisena oikeusasiamiehenä auttaa siinä, että niissä jäsenvaltioissa, joissa ei vielä ole oikeusasiamiestä, että sellainen sinne tulisi? No, en minä voi sitä tavallaan edistää, mutta voisin tehdä sen julkiseksi ja kommunikoida kansalaisten kanssa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämän paremman ja enemmän kommunikoinnin kautta myös esimerkiksi näiden jäsenvaltioiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa voisin tavallaan tuoda esille, että oikeusasiamies eh, puolustaa nimenomaan ihmisoikeusasioita ja tällaisia, ja että ehkä olisi hyvä, että maassa olisi myös oma oikeusasiamies. Minä olen aina puhunut oikeusasiamiehen puolesta ja siitä, että se olisi joka paikassa. Sitten herra Martinet, kiitokset kaunista sanoistanne. Monikielisyys on tärkeää ei tämä merkitse ainoastaan vetomuksen esittämistä, vaan myös vastausta. Olen sataprosenttisesti kanssanne samaa mieltä. Mutta se merkitsee, koska kyllä minä tiedän, mitä te tarkoititte, me tunnemme toisemme, uskoakseni, sillä hetkellä, kun on riitaa puhunut eh, eh, kysymys Venäjästä. Kun Venäjä ei ole virallinen kieli unionissa, niin silloin venäläisellä ei ole eh, oikeutta esittää virallista valitusta Venäjäksi oikeusasiamiehelle. Näin sopimuksissa sanotaan ja oikeusasiamiehen täytyy noudattaa näitä sääntöjä. Eli kyllä kielisäännöt ovat minun käsissäni hyvissä, hyvässä hoidossa. Senera Martinez, tämä espanjankielinen sana oikeusasiamiehelle on se sama kuin mikä on Saksassakin. Ja se sana itsessään jo osoittaa hyvällä tavalla, mitä, mitä tämä virka pitää sisällään. Siis minulle se merkitsee sitä, että puolustetaan kansalaista. Eli kansalaisten mandaatilla puolustetaan kansalaista toimielimiä vastaan. Minusta se on espanjaksi, se on upea sana. Oikeusasiamies on sana. Katson tässä nyt äh, aukenia. Tämä tulee tuolta pohjoisemmasta päin. Äh, tanskalaiset, norjalaiset, suomalaiset, ruotsalaiset, äh, siellä on tämä sana ollut. No, joka paikassa tämä sana on nyt ombudsman, oikeusasiamies. Ei minulla ole siihen enää mitään nokan koputtamista. Millä tavalla oikeusasiamiehen tulisi sitten toimia? Se, mitä oikeusasiamiehen henkilökuntineen tulee tehdä, on parantaa luottamusta. Katsoa, millä tavalla kansalaisten mandaatilla toimivana kuunnella ihmisiä ja sitä kautta palauttaa luottamusta. Ja niin, että käännytään nimenomaan, toimitaan kansalaisten suuntaan. Ja tässä minä haluaisinkin tehdä paljon. Ja yksi niistä taidoista, joka minulla on, on vakuuttaminen. Se, että kykene rakentamaan siltoja, vaikkakin äh, hyvin usein näkemykset ovat erilaisia, mutta se, että kykenen vakuuttamaan, rakentamaan siltoja ja tekemään sopimuksia myös ö, toimielinten kanssa. Sitten esititte hyvin erityisen tarkan kysymyksen siitä, voidaanko oikeusasiamies erottaa tehtävästään. Kyllä. Ja jos parlamentti No en antaisi parlamentissa tilanteen mennä niin pitkälle, eihän oikeusasiamies niin. Mutta jos parlamentti todellakin olisi sitä mieltä, että oikeusasiamiehen oikeusasiamies on rikkonut toimintatapaansa, niin silloin parlamentti voi pyytää sitä. 10 prosenttia parlamentista voi pyytää, että oikeusasiamies erotetaan. Tämä asia käsitellään sitten parlamentissa mutta sellaisella hetkellä, jos mennään niin pitkälle, että tehdään edes tällainen ehdotus, niin silloin on liian myöhäistä oikeusasiamiehen edes jäädä virkaansa. Sitten vielä äh, Hatsukovielle. Te sanoitte, että äh, minä poliittisesti äh, kykenisin tähän kiitokset. Sitten kollega Boulan. No ei kaikissa jäsenvaltioissa ole oikeusasiamiestä. Millä tavalla voisin huolehtia siitä, että kaikki saisivat oikeusasiamiehen? Minä itse asiassa vastasin tähän jo. Se täytyy tehdä jo olemassa olivien toimielinten kautta, joiden kanssa sitten tekisin yhteistyötä, joiden kautta minä vien eteenpäin perusoikeuskirjaa. Tätä pidän, ja minä voisin sanoa, että tämä ja tämä on tärkeää ja sillä tavalla mennä eteenpäin, mutta minulla ei ole mitään muodollista mahdollisuutta kuitenkaan tehdä sen kummempaa. Ja ehkäpä minä vastasin tässä nyt kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Voimme päättää päättää aamupäivän kuulemiset tähän. Kiitos teille kaikille. Varsinkin kiitokset Rova Umen Räyttönille. Toivotan lykkyä tyköä. Kiitos. Palaamme asiaan iltapäivällä.